Guten Morgen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat vieraat. Haluaisin aloittaa tämän kokouksen. Toivottaa teidät kaikki oikein tervetulleeksi. Tämä on ensimmäinen kokouksemme tänä vuonna. Ja että te ihmettele, niin minä hoidan tässä puheenjohtajan vaalit ja tämä asia nyt sitten osui minulle, koska minä olen niin sanottu longest serving edustaja tässä valiokunnassa, eli pitkäikäisin edustaja. No, kokous on nyt avattu. Olen pannut merkille, että täällä on riittävästi kollegoja paikalla, jotta vaalit voidaan pitää. Nyt me valitsemme työvaliokunnan kokonaisuudessaan ja aloitamme nyt ensin uudella puheenjohtajalla. Minä pyydän ehdotuksia. Edustaja Biilan. Mrs. Uh, President, I would, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kunnia ehdottaa herra Malcolm Harbouria tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Tuskinpa minun tarvitsee esitellä Malcolmia kenellekään tässä salissa. Hän on työskennellyt valiokunnassamme vuosikausia ja hän on hyvin sitoutunut sisämarkkina- ja kuluttajan oikeusasioihin ja hän on osoittanut viimeisten vuosien aikana, että hänestä tulisi erinomainen valiokunnan puheenjohtaja. Joten haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni myös kiittäkseni häntä siitä valtavasta työstä, jonka hän on tehnyt tämän lainsäädäntökauden ensimmäisellä puoliskolla ja toivoisin, että hän voisi jatkaa. Kiitos. Kiitos, kiitos paljon herra Bilan nyt näistä suosion osoituksista. Varmasti havaitsitte, että löysitte oikeat sanat. Onko muita ehdotuksia? Ei näytä olevan. Panen merkille, että muita ehdotuksia ei ollut. Sitten siirrymmekin äänestämään koska meillä on vain yksi ehdokas, on mahdollista, jos muita ehdotuksia ei tule, että tämä tapahtuu nyt sitten suosion osoituksin. Ja varmasti ymmärrätte tämän ja hyväksytte, että tämä on sitten myöskin nopeampi tapa. Kuka puoltaa Malcolm Harbouria? Kättä nostamalla. Melkein kaikki, joten tämä oli aika yksinkertainen juttu. Minun no, täytyy kuitenkin kysyä, että onko täällä vasta-ääniä tai tyhjiä ääniä ei näytä olevan, joten herra Harbour, teitä on valittu ja paljon menestystä, on ja menestystä seuraan kahden ja puolen vuoden ajaksi. Pyydän, että käytte nyt istumaan sitten tänne. Yeah. <laughs> ladies and gentlemen, uh, Hyvät naiset ja herrat, ystävät ja kollegat. Kiitoksia luottamuksesta. Kiitoksia siitä, että minut valittiin uudestaan. Kiitoksia myöskin Barbara Weilerille, että, näin, että hän näin elegantisti johti tätä menettelyä hänen kunniaksi sekä parlamentille että valiokunnalle. Ja nyt odotan ilolla mahdollisuutta tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, koska meillä on hyvin paljon työtä edessämme varsinkin seuraavan, toista, seuraavan puolentoista vuoden aikana. Meillä on monia lainsäädäntöaloitteita, joiden yhteydessä meidän täytyy tehdä intensiivisesti yhteistyötä ja organisoitua hyvin. Uusi Yksikön päällikkömme niin ikään tekijän ankarasti töitä meidän puolestamme. Kiitoksia siitä, että olette tukeneet minua toimiessani valiokunnassa. kiitoksia siitä, että olette tehneet työtä valiokunnan puolesta. Tämä on erittäin tärkeää. Kiittäisin myöskin poliittisten ryhmien koordinaattoreita Schwab, Harta, Ryyle esimerkiksi ovat paikalla. Ikävä kyllä kollegamme ja ystävämme Jürgen Kreutzmann on siirtynyt toiseen valiokuntaan, joten liberaalit pian nimittävät varmaan uuden koordinaattorin. EQR-kollegani Bilan ja Dennis de Jong ilmeisesti ovat niin ikään paikalla. Dennis Jong on tullut tänne Trianta tilalle. Kiitoksia myöskin Trianta Filidisille tehdystä työstä. Tänään iltapäivällä, kuten hyvin tiedätte, meillä on laajennettu koordinaattoreiden kokous, jossa tarkastellaan työohjelmaamme ja strategiamme seuraavan vuoden ajalle, koska nyt on tärkeää kartoittaa, missä mennään ja miten me voimme jatkaa työmme tulosten parantamista ja sellaisten tulosten aikaansaamista, jotka ovat tarpeellisia. Kiitoksia jo etukäteen. Tervetuloa myöskin kaikille, jotka kuuntelevat kokousta internetin välityksellä internet kuuntelijoiden määrä vain kasvat, joten tervetuloa vain kaikille kuulijoille myös, niin ikään. Nyt voisimme sitten jatkaa. Ja siirtyä vielä näihin äänestyksiin, varapuheenjohtajien äänestyksiin nimittäin. Ehdokkaita on neljä. Poliittiset ryhmät ovat heidät nimittäneet. Nyt luen tämän luettelon ääneen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Eirita Korhola kansanpuolesta. Toinen varapuheenjohtaja Bernd Vernion. E Kolmas äh, EPP edustaja tänä Tiera. Hän on ilmeisesti tänään sairaan, että ei ole paikalla. Ja neljäs äh, SND-ryhmän Ligorek. Joten nämä ovat poliittisten ryhmien uh, ehdokkaita puheenjohtajien virkoihin. Onko mitään muita ehdokkaita? Ei, ilmeisestikään siinä tapauksessa. Voin ilomielin todeta, että nämä neljä henkilöä on vaadittu varapuheenjohtajiksi. Voimme hoitaa tämän kätteen taputuksen, mikäli täten haluatte osoittaa suosiotanne heille. And, um, and I want to thank them very much indeed for... Kiitän teitä myöskin lämpimästi tästä, Vernio ja tämä toinen varapuheenjohtaja Jarva Korha tietystikin myöskin voivat tulla nyt tänne puhujapaneelin taakse. pyydän taakse myöskin Andreas Schwab. Puheenjohtaja, kiitos paljon, että tämä vaali tapahtui näin nopeasti. Haluaisin kertoa, että edustaja Trematella pahoittelee, että hän ei voi olla paikalla tänään, mutta hän kyllä tulevaisuudessa mielellään on varapuheenjohtaja tässä valiokunnassa. Kiitoksia paljon tästä tiedosta. Kuten hyvin tiedätte, olen erittäin iloinen siitä, että meillä täällä on nyt hyvin vahva joukkue varapuheenjohtajien voimin kysyä pelkästään puheenjohtajana toimimiset silloin, kun itselle paikalla, vaan monista muistakin hankkeista on kyse, joita voimme yhdessä edistää. Kiitoksia siitä, että voimme jatkaa tätä työtä nyt seuraavien kahden puolen vuoden ajan heidän avullaan. Selvä pyy. Hienoa, että nyt päästään sitten suoraan asiaan pikkuhiljaa. Tämän päivän ohjelmasta tiedätte varmaan, että meillä on lukuisia esityksiä tänään. Asiakirjat on teille jaettu. Kyse on tärkeistä asioista, joita, joista keskustelemme tänään ja huomenna. Meillä on kuulemistilaisuus, jossa tarkastellaan Rova Gebhardin asiaa, pankkipalveluiden saatavuutta kuulemisissa on merkki henkilöitä paikalla, joten hienoa, mikäli voitte osallistua tuohon tärkeään kuulemiseen ja keskusteluun, koska minun nähdäkseni tämä on erittäin tärkeä hanke valiokunnan kannalta. Niin ikään voin ilomielin todeta, että IMKON uudis, uutislehdykkä on nyt hieman uudessa muodossa. Ja se on saatavilla tietenkin asiakirjojen joukosta Ababa, Joanna Ababa on nyt tämän lehdykkään päätoimittaja. Hän tätä enimmäkseen kirjoittaa. Haluaisin kiittää häntä tämän tehtävän hoitamisesta, koska on tärkeää hoitaa tiedotus asianmukaisella tavalla. Ja mikäli verkkokuuntelijat voi, haluavat loggautua sisään verkkosivullemme, sieltä voi saada myöskin tämän lehdykän ladattua omalle tietokoneelleen. Ja toivottavasti teistä nyt tulee läheisempiä ystäviä imkovaliokunnan kanssa tätä, tämän myötä. Nyt meidän täytyy hyväksyä pöytäkirjat. Um, Meillä on tässä näitä pöytäkirjoja. Te voitte lukea nämä ja ähm, ne varmasti saadaan hyväksytyksi äh, tämän kokouksen loppuun mennessä, jos vasta väitteitä ei siihen mennessä tule. No niin, sitten siirrymme ensimmäiseen kohtaan esityslistallamme tänään aamupäivällä. Aloitamme keskustelun oma aloite mietinnöstämme, jota olemme alkaneet työstää. Tämä liittyy EU-laajuiseen e-kol-palveluun sähköisen viestinnän verkoissa. Kyseessä on siis 112 puheluihin perustuvien ajoneuvojen hätäviestin siirtäminen. Tätä on hyvin paljon työstetty. Eh, ja tarkoituksena on siis nimenomaan painottaa näitä 112-palveluja. Ja minä olen erittäin kiinnostunut tästä asiasta, koska olin mukana aikaisemmassa tähän liittyvässä työssä noin 6-7 vuotta sitten, kun tätä asiaa alettiin edistää. Tätä, tässä on hiukan turhautumista näkynyt, koska tämä on näin hitaasti edistynyt. Mutta nyt haluaisin ensin esit- toivottaa tässä tervetulleeksi esittelijän, edustaja Seena Loovan. Me kuulemme esityksiä komissiolta ja myöskin Tsekin hallitukselta liittyen tähän. Ja annan myöskin varjoesittäjille puheenvuoron. Äh, Tuun Parvanova de Jong, minä ja edustaja Salvini tulevat käyttämään puheenvuoron. Ja meillä on sitten mahdollisuus käsitellä ja keskustella näistä esityksistä äh, myöhemmin, mutta nyt annan ensiksi esittelijä puheenvuoron. Hän alustaa tämän ja myöskin kertoo suunnitelmistaan tätä mietintöä silmällä pitäen. Olkaa hyvä. Äh, děkuji za slovo, äh, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Po uváž... Kiitoksia, hyvät, kiitoksia kovit hylle kollegat. Olen hyvin iloinen siitä, että olemme saaneet valituksi hyvät puheenjohtajat tälle valiokunnalle ja pääsemme nyt näin tärkeään kysymykseen, joka koskee eurooppalaisten kansalaisten elämää ihan kirjaimellisesti. Euroopan parlamentti, kuten on sanottukin, on ottanut tämän asian käsittelyyn eli Euroopan laajuisen hätäpalvelu- tai hätäpuhelujärjestelmän ja tukenut sitä Kuitenkin äh, tämän järjestelmän käyttöönotto on ollut hyvin hidasta ja se on ollut aikataulusta jäljessä. Äh, asia on ollut vapaaehtoisuuden pohjalta, mikä ei ole ollut kovin tehokasta. Äh, Euroopan laajuisen järjestelmän mukaan ottaminen tai käyttöön ottaminen voisi pelastaa 2000 elämää vuodessa ja mm, tosiaan Noin 2000 ihmishenkeä menetetään turhaan vuodessa. Siksi meidän pitäisi kiirehtiä tämän asian kanssa ja voittaa kaikki esteet. Me puhumme myös tieliikenneturvallisuudesta ja passiivisista ajoneuvojen turvallisuuspiirteistä, joilla voitaisiin estää liikenneonnettomuuksia. Ja meillä on myös herra Kofjei täällä, joka teki mietinnön liikennevaliokuntaan tieliikenneturvallisuudesta vuoteen 2020 mennessä eurooppalaisilla maanteilla. Mutta meidän valiokuntamme IMKO on kuitenkin eniten tämän asian parissa työskennellyt, tämän IK-asian parissa parissa, koska se työskentelee sen, sen parissa, miten sisämarkkinat toimivat. Me emme halua jarruttaa näitä markkinoita. Me haluamme luoda yhteisiä standardeja ja varmistua siitä, että luodaan sellaisia standardeja, joista kaikki eurooppalaiset voivat hyötyä. Me haluaisimme, että eksklusiiviset palvelut muuttuisivat sellaisiksi, joilla kaikilla on pääsy. Ne olisivat luotettavia ja uskottavia palveluja ja juuri tästä tasavertaisuudessa on kysymys. Me tulemme tänään kuulemaan kaksi esitystä ja Vuonenjin jo tervehtiä Herra van der Praia, joka on komission edustajana täällä ja tulee puhumaan IK-standardien teknisestä kehityksestä. Minulla on hyvin suuri ilo, jotta eh, voidaan myös eh, herra Orbanek eh, palo, Tsekin paloturvallisuusyksikön päällikkö, joka on oma luennoitsijani tai alustajani täällä. IK-järjestelmä on hyvin keskeinen siinä, miten esimerkiksi paloturvallisuusviranomaiset työskentelevät yhdessä Euroopan unionin kanssa. Useat jäsenmaat ovat menestyksekkäästi osallistuneet tähän järjestelmään. Mitä me siis vielä odotamme? Suurin este on implementoinnille on se, että järjestelmä ei saa kaikkialta tukea. Tuki on hyvin hajanaista ja tässä monien toimijoiden avainasema on keskeinen kysymys. Näistä me tulemme keskustelemaan tulevina viikkoina. E-call-järjestelmät, joita monet markkinatoimijat jo tarjoavat, ovat mielestäni pikemminkin vaihtoehtoja kuin pysyviä järjestelyjä rajat ylittävää e-call-järjestelmää varten. Kyselyjen ja tutkimusten mukaan yli 70 prosenttia kansalaisista toivoisi, että heillä olisi ajoneuvoissaan tällainen turvallisuusjärjestelmä ja siksi meidän täytyy varmistaa se, että me saamme turvallisuutta kaikille niille kuluttajille, jotka sitä ajoneuvoihinsa toivovat ja siksi e-callin pitäisi olla käytettävissä ei pelkästään äh, luksusajoneuvoissa, vaan kaikissa ajoneuvoissa. Kuluttajathan sitä toivovat. On kiinnostavaa panna merkille, että meillä on 0,4 äh, prosenttia ainoastaan ajoneuvoista sellaisia, joissa tällaisia e-call-järjestelmiä on, ja ne ovat yksityisten yritysten järjestämiä joka tapauksessa hätäpuhelujen vastaanottamisen tehtävä, eh, jotta voidaan lähettää liikenneonnettomuuspaikoille eh, henkilöitä. Tämän täytyisi edelleen olla pelastusviranomaisten eh, toimialaa myös tulevaisuudessa. Viime syyskuussa hyväksyttiin tätä koskeva ehdotus ja tämä mietintö tulee olemaan hyvin tärkeä ja toivon, että meidän yhteistyömme varjoesittelijöiden kanssa ja kaikkien muiden kiinnostuneiden kanssa tulee olemaan erittäin intensiivistä ja hedelmällistä. Kiitoksia tästä keskustelusta tänään. Kiitoksia oikein paljon edustaja Seenalovaa. Ja kiitokset myöskin siitä, että olette tehneet paljon työtä ja hyvä, että olette tehneet myöskin kenttätutkimusta tässä, koska se on äärimmäisen tärkeää. Olisin toivottanut aikaisemmiksi herra Thierry van de Bailen tervetulleeksi. Hän myöskin pitää alustuksen komission näkökulmasta, eli tietoyhteiskunta- ja mediapääosastolta. Ja sitten meillä on täällä myöskin herra Jan Urbanek. Hän on kuitenkin jäänyt tuonne ruuhkaan. Toivottavasti hänellä on aikaa myöskin pitää alustuksen, kun hän tulee paikalle. Muuten hän vastaa kysymyksiin myöhemmin. Ja teidän täytyy sitten esittää kysymykset edustaja Seinaluvalle. Mutta nyt annan puheenvuoron herra Fanne Pylille, ja ne, jotka katsovat tätä verkossa, niin siellä varmasti myöskin nämä kalvot, nämä kaaviat tulevat sinne kuvaan. Mutta nyt annan teille puheenvuoron. Thank you very much. Kiitoksia paljon, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos siitä, että minut kutsuttiin komission puolesta kertomaan Euroopan laajuisesta ICOL-järjestelmästä, meidän omaksumastamme lähestymistavasta. Kyse on Euroopan laajuisesta järjestelmästä. Ja toisaalta on kyse julkisesta ICOL-järjestelmästä. Tämä tarkoittaa sitä, että omaksumistapa liittyy 112 hätänumeroon. Se on kaiken perustana. Aivan lyhyesti voin selittää teille, miten tämä koko homma toimii. Nyt toivottavasti tämä kaavakuva löytyy jostain yritämme nyt saada ne tähän järjestelmään. Mutta meillä on kyllä kaikilla paperikopiot myöskin. I mean, really... Kuinka tämä sitten toimii? Tämä on suhteellisen yksinkertaista. Mikäli ajoneuvo joutuu kolariin, ajoneuvo automaattisesti lähettää 112 signaalin ja avaa samalla puheyhteyden hätä- ja pelastuspalveluihin ja lähettää samalla tiedot, minimitiedot onnettomuudesta, eli ajankohdan, paikan, tarkan paikan siis, ajosuunnan ja myöskin muuta relevanttia tietoa ajoneuvosta. Lisäksi mahdollisesti matkustajien määrä. Tämä tieto taas perustuu kiinni olevien turvavöiden määrään. Mitä oletamme tältä järjestelmältä? Ensinnäkin oletamme, että järjestelmä pelastaa ihmishenkiä. Olemme jo kuulleet, että arviolta 2500 ihmishenkeä voidaan pelastaa vuosittain. Tämä vähentää myöskin loukkaantuneiden määrään 10 prosentilla arviolta. Tämä perustuu siihen, että hätä- ja pelastuspalvelut saapuvat paikalle aiempaa nopeammin, nopeammin kuin mikäli matkapuhelimesta soitettaisiin hätänumeroon. Täällä on muitakin seurannaisvaikutuksia, jotka ovat taloudellisesti relevantteja. Ensinnäkin tietoonnettomuudesta välittyy välittömästi, joten liikenteen valvonta sujuu helpommin ja liikenteen ohjaaminen. Lisäksi ambulanssi, ambulanssit saavat kaiken tiedon onnettomuudesta jo ennen kuin he saapuvat paikalle. Ja mahdollisesti tiedetään etukäteen, että ihmisiä on joutunut loukkuun ajoneuvon onnettomuuden vuoksi. Tämä tieto meni jo ennalta hätäpelustuspalveluille. Tämäkin tieto välittyy välittömästi. No niin. Tätä teknologiaa on ollut käytössä noin vuodesta 2003 lähtien jo. Yksityisiä palveluita on ollut olemassa joissakin tapauksissa, mutta kehitys on ollut hyvin nopeaa ja usein muista kuin huippumalleista on ylläpitokustannusten vuoksi tämä toiminto poistettu, joten tällaista järjestelmää ei ole Euroopan laajuisesti toteutettu koko EUn alueella. Toinen seikka on se, että hätä- ja pelastuspalveluiden on täytynyt mukautua eri ratkaisuihin, koska eri palvelujen tarjoajat käyttävät eri järjestelmiä hyväkseen, ja mikäli perustana ei ole 112 ja tähän liittyvät tiedon protokollata, silloin syntyy kustannuksia, jotka koituvat julkista häntä ja pelastuspalveluiden kontolle, joten kyse on myöskin kustannustekijästä. Now, in terms of the user... Mitä tulee sitten käyttäjien hyväksyntään? Vuonna 2006, kun teimme mielipidemittauksen ja vuonna 2010 järjestettiin laajempi kuuleminen, tämän kaiken perusteella voidaan havaita, että Yli 70 prosenttia vastaajista peräänkuuluttaa tällaisen IQ-järjestelmän käyttöönottoa. Europarametritutkimuksissa tämä tuli heti toiseksi autojen vakausvalvonnan kanssa. Demand and user accept. Ajovakausjärjestelmän jälkeen tämä oli heti toiseksi suosituin asia, joka haluttiin autoihin. Minä itse edustan tutkimuksesta vastaavaa pääosasta, joten kaikki teknologinen tutkimus on perustunut tutkimushankkeisiin. Hankkeita on ollut monia. Meillä on ollut lukuisia pilottihankkeita ja kokeiluhankkeita, joista on voitu tehdä johtopäätöksiä, ei pelkästään teknologian käyttökelpoisuuden kannalta, vaan myöskin käyttäjien hyväksyntä ja kiinnostus on voitu ottaa huomioon. Kaikki osapuolet ovat olleet mukana keskusteluissa. on valtavasti, valtava suuri määrä asiantuntijakokouksia, tutkimuksia, ad hoc-kokouksia eri osapuolten kanssa. He ovat edustaneet kaikkia osapuolia. Yhdessä on pohdittu IK-järjestelmän e käyttöönottoa. Ja tärkeää on ollut, että myös Euroopan parlamentti on ollut aina voimakkaasti tukemassa tätä hanketta. Haluaisin kiittää teitä tästä saadusta tuesta. Kaikki alkoi vuonna 2003. Komissio on tällä välin antanut neljä tiedonantoa, jotka liittyvät IK-järjestelmään ja sen käyttöön Viimeisin näistä annettiin vuonna 2009. Tuossa yhteydessä tehtiin selväksi, että mikäli 112 IKL-järjestelmän käyttöönotto ei toteudu, silloin sääntely toimia tarvitaan. Komissio antoi selkeän varoituksen. Se totesi, että mikäli vapaaehtoinen käyttöönotto ei ole riittävällä tasolla, silloin täytyy pohtia mahdollisuutta ryhtyä jämäkämpiin toimenpiteisiin, eli sääntelytoimiin. Komissio on analysoinut erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kun se teki vaikutusarvion. Yksityinen e-call-järjestelmä on johtanut hyvin heikkoon käyttöönottoon. Pelkästään luksusautoissa tämä on käytössä, eikä edes kaikissa jäsenvaltioissa, joten vaihtoehto yksi, yksityissektorivetoinen e-call-järjestelmä ei oikeastaan toimi. Vapaaehtoinen järjestelmä, joka perustuu 112 e-call-järjestelmään, niitä käytössä ovat yhteiset normit, jotka on jo määritelty on toinen vaihtoehto. Tämä on johtanut puolestaan tilanteeseen, jossa kukin osapuoli odottelee, että toinen liikahtaa ensin. Teleliikennealan toimijat odottelevat nyt, että järjestelmät otetaan käyttöön ajoneuvoissa ja hätäpalvelupuolella puolestaan hätäpalveluiden puolella odotellaan sitä, että järjestelmä on ajoneuvoissa käytössä ja operaattorit voivat luottaa saatuihin tietoihin ennen kuin hätä- ja pelastuspalveluiden puolelle edes pohditaan mahdollisuutta ottaa käyttöön kunnollinen tietojärjestelmä, jolla voitaisiin käsitellä näitä hätäpuheluita. Joten tämä on hyvin hankala tilanne, umpikuja, jossa nyt suorastaan ollaan. Catch 22. Tästä syystä ryhdyttiin komission puolella työstämään vaihtoehtoa kolme sääntelytoimia. Tämä on ainoa vaihtoehto, joka voisi tuoda mittakaava etua ensinnäkin ajoneuvon valmistajien puolelle, jonka avulla saataisiin myönteisiä vaikutuksia aikaan, kun tarkastetaan kustannus hyötysuhdetta, joka tällä hetkellä 1,74. Järjestelmä on otettu huomioon myöskin vaikutusarviota tehtäessä. Tämä kaikki on otettu huomioon. Kolmitahoinen lainsäädäntöprosessi on jo aloitettu. Tämä koostuu kolmesta osasta. Tavoitteena on ensinnäkin tehdä ICOL-laitteistosta pakollinen kaiken, kaikkiin uuden tyyppisiin ajoneuvoihin. Lisäksi on varmistettu, että PESAPA ja teleliikenneoperaattorit voivat käsitellä 112 hätäpuheluita ja niiden sisältämiä tietoja. Toinen osa on olemassa oleva lainsäädäntö ja yhteiset normit, jotka on määritelty. Tässä vasemmalla kaaviossa nähdään ajoneuvon valmistajien toiminta EK-järjestelmässä otetaan käyttöön samat standardit, kun on kyse moottorityyppihyväksynnästä esimerkiksi. Ja tämä on seuraava askel tässä prosessissa. Keskellä kaavakuvaa nähdään matkapuhelun, matkapuhelin operaattoreiden toiminta. Kyse on suosituksesta Tarkoituksena on voida välittää 112 hätäpuheluita ja niiden sisältämiä minimitietoja. Tämä on jo kehitetty asetus, tämä suostus on jo tehty. Ja kolmas osa koostuu sitten hätäpuhelin, hätäpuhelukeskuksista, niiden toiminnasta. Niitä täytyy pystyä prosessoimaan 112 hätäpuheluita ja niiden sisältämiä minimitietoja. Kuten jo totesin, tässä keskellä kavakuvassa olivat matkapuhelin operaattorit. Näitä koskeva suositus annettiin syyskuussa 2011. Joten periaatteessa suosituksen mukaan jäsenvaltioiden täytyy laatia suunnitelma, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön e järjestelmä. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä verkonhaltijoiden kanssa, verkkooperaattoreiden kanssa, jotta saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön e-call-järjestelmä ja laadittaisiin tätä varten toimintasuunnitelma. Matkapuhelun, operaattoreiden täytyy voida suosituksen mukaan käsitellä näitä e-call puheluita. Sama tapa kuin 112 puheluita muutenkin. Näiden puheluiden täytyy olla ensinnäkin ilmaisia. Lisäksi niiden täytyy pistää täytäntöön tätä niin sanottua e lippua Eikä niitä täytyy nähdä, että tällainen 112 puhelu tulee suoraan ajoneuvolta onnettomuuspaikalta. Kyse on pehmeästä lainsäädännöstä, käytännössä, koska matkapuhelun, matkapuhelin järjestöt ovat jo sitoutuneet 112 puheluiden hoitamiseen asianmukaisella tavalla Ja ICOL-liputus ikään kuin on jo osana tätä matkapuhelin operaattoreiden toimintaa lähitulevaisuudessa. Kyse on nyt siitä, että mikäli on tarpeellista nopeuttaa näiden puheluiden käsittelyä, voidaan ryhtyä sääntelytoimiin siten, että käytetään sen pohjana yleishyödyllisiä palveluita koskevaa direktiiviä. Nyt valmisteluvaiheessa on tämä ajoneuvoihin sisäänrakennettu järjestelmä. Vuoden 2009 tiedonannossa ehdotettiin, tai suosituksissa ehdotettiin, että tämä järjestelmä tulee pakolliseksi tyyppihyväksyntäasetuksen kautta. Tämä säätää, että ikl e järjestelmä täytyy asentaa normiasetuksena kaikkiin M1-tyyppisen ajoneuvoihin, eli kaikkiin henkilöautoihin ja kevytajoneuvoihin. Tämä tulee pakollisena mukaan asetuksen kautta, asetuksen kautta. Sen jälkeen, kun asetus on hyväksytty, tämän jälkeen komissio tulee hoitamaan asian kuntoon delegoituiden säädösten kautta siten, että kaikki osapuolet, parlamentti ja neuvosto ja asiantuntijat tulevat kaikki kuulluiksi. Tässä vaiheessa luodaan yksityiskohtaiset säännöt ja tekniset määräykset, jotka mahdollistavat sen, että normia noudatetaan. Eli ensin asetus ja sitten toiseksi delegoidut säädökset. Tyyppihyväksyntä direktiivin avulla. Tämä kaikki liittyy vuoden 2009 tiedonantoon. Tätä nyt työstetään tätä asiaa parhaillaan. Pyytäisin, että nopeutatte hiukan, koska meillä on vähän aikaa. Last part, the... Nyt siirrymme tähän viimeiseen vaiheeseen, pcap -hen. Tässä yhteydessä tarkoituksena on antaa direktiiviin delegoituja säädöksiä eurooppalaisten normien toteuttamiseksi. Periaatteessa tarkoituksena antaa PCAPille mandaatti hoitaa järjestelmä kuntoon. Kyse on e-call-puheluiden vastaanottamisesta ja minimitietojen prosessoinnista. Sitten kun nämä määritelmät ja säännöt on hyväksytty, sitten mikäli jäsenvaltio haluaa ottaa e-call-järjestelmän täytäntöön, jäsenvaltion täytyy aina noudattaa näitä tarkkoja määräyksiä. Kyse ei ole pakollisesta täytäntöönpanosta. Pakollinen täytäntöönpano saattaa tulla vastaan 12 kuukautta näiden määritelmien hyväksymisen jälkeen, mikäli se on soveliasta, ja sitten kun on tehty vaikutusarvio, joka tätä perään kuuluttaa. Viimeinen kaavio vielä. Tässä tarkastellaan niitä standardeja, joita on määritelty Sennin ja Etsin avulla. Täällä on eri tason standardeja, operatiiviset vaatimukset ensinnäkin. Esimerkiksi hätä- ja pelastusajoneuvojen kyky prosessoida tietoja, tai pikemminkin ajoneuvon kyky lähettää tämä tieto neljän sekunnin kuluessa onnettomuudesta, ja sitten korkeamman tason protokollata, jotka ovat mukana tässä järjestelmässä. Kaikki tämä on hoidettu sen ja etsi normien avulla. Etsiä on ollut auttamassa, ovat olleet auttamassa avoimet standardit, joita kaikki voivat käyttää ilman mitään rajoituksia. This is complemented by... Tätä kaikkia täydentää täytäntöönpanon foorumi, jossa kaikki osapuolet eri jäsenvaltioista ovat mukana. Tässä elimessä tarkastellaan ja valvotaan täytäntöönpanoa. Kiitos paljon. Well, thank you very much for... No kiitoksia oikein paljon tästä hyvin kattavasta taustatiedosta. Tämä kyllä vahvistaa se, mitä sanoin aikaisemmin, että me olemme tätä jo seitsemän vuotta käsitelleet, jopa pidempään muistaakseni. Ja kollega Dieter Hoch on myöskin paikalla. Hän on ollut yksi pääsittelijöistä liikennevaliokunnassa, että meillä on mahdollisuus kyllä käsitellä tätä. Mä otan kyllä hyvä ajatus ja kiitän myöskin edustaja Seinalovaa, että hän otti tämän esille. Ja että käsitellään myöskin teoria käytännössä. Sekin tasavalta on ollut yksi pilotti maista, joka on työstänyt tätä ja olen hyvin iloinen, kun voin toivottaa herra Ivanekin tervetulleeksi. En tiedä, kuuleeko hän minua. Niin, halusin vain toivottaa kapteeni Jan Urbanekin tervetulleeksi. Hän on sisäministeriöstä, sekin tasavallan ö, palo- ja pelastuslaitoksen pääosastolta ja olen iloinen, että tulette kertomaan meille tänään tästä IKLin täytäntöönpanosta Tsekin tasavallassa. Me kuulemme aina uusia lyhenteitä joka päivä, eli tämä PSAP, Public Uh, public Service Action Point ilmeisesti. Public Safety Answering Point, eli hätäpuhelukeskus on tässä kyseessä tämän lyhenteen takana. Olen erittäin iloinen, että voin toivottaa teidät tervetulleeksi täällä ja, ja nyt ilmeisesti nuo teidänkin kalvot tulevat tuonne esille. Annan nyt teille puheenvuoron. Yeah. Right Eli painakaapa sitä nappia siinä oikealla. No niin. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, olen iloinen, että saan olla teidän kanssanne täällä tänään. Tämä on itse asiassa toinen kerta, kun täällä Euroopan parlamentissa olen puhumassa. Ja haluaisin esitellä teille PSAP-näkökulman liittyen e-puheluiden täytäntöön panoon. Koska minulla on sellainen vaikutelma, että nämä julkiset hätäpuhelukeskukset ikävä kyllä eivät ole niin vahvassa asemassa kuin niiden tulisi olla. No mistä me nyt puhumme? On olemassa julkisia hätäpuhelukeskuksia, ja ne käsittelevät näitä hätäpuheluja päivittäin. Sekin tasavallassa meillä on noin 15 000 hätäpuhelua joka päivä. 15 000 puhelua näille operaattoreille. Ne eivät kaikki ole kuitenkaan hätäpuheluja. Vuonna 2011, minulla on hyvin tuore luku tässä, meillä oli 16 305 liikenneonnettomuutta, joihin nämä hätä- ja pelastusajoneuvot lähtivät siellä oli vakavia onnettomuuksia ja tässä nyt näemme sitten kokonaismäärän. Nämä puhelukeskukset joutuvat ongelmiin tänä päivänä. Esimerkiksi siellä on hyvin paljon vieraita kieliä, myöskin erilaisia rajat ylittäviä vaikutuksia, myöskin tällaisia hiljaisia puheluita on. Ne ovat ongelmia joihin, tai joita kohdataan näiden EK-järjestelmien kautta. Mutta kuitenkaan täytäntöönpanofoorumin tarkoituksena ei ole näitä ongelmia ratkaista. Tsekin tasavallassa meillä on myöskin noin 70 prosenttia pilailu, pilapuheluita, joten ei ole helppoa tehdä eroa näiden pilailupuheluiden ja todellisten puheluiden välillä. Ja tässä todellakin täytyy sekunneissa tehdä päätös. Me valmistelemme sekin tasavassa uutta PSAP-tekniikkaa, ja tämä esimerkiksi vaikuttaa siihen, että hätäpalvelut voivat nopeammin reagoida, mutta meidän täytyy myöskin lyhentää sitä aikaa, ennen kuin puhelu tavoittaa hätäpalvelu tai hätäpuhelukeskuksen ja uskomme kyllä, että e-call järjestelmä on käyttökelpoinen tässä suhteessa. Sekin tasavallassa meillä e-call-liputus toimii jo yhdessä verkostossa. Tämä on siis ollut voimassa elokuusta 2011 lähtien. Tällä hetkellä meillä on Hero hanke käynnissä. Tämä on pilottihanke, jossa käytetään 112 numeroa IK-liputuksen kautta, jossa puhelu siirtyy meidän testifasiliteettimme. Me päätimme tukea harmonisoitua ja yhteentoimivia palveluita. IKOLin tavoitteena on säästää ihmishenkiä ja se kyllä pelastaa ihmishenkiä sillä, että esimerkiksi havainnointiaikaa saadaan lyhennettyä automaattisen aktivoinnin kautta, esimerkiksi tämän kaltaisessa tapauksessa. Ja että voidaan tarjota parempaa tietoa esimerkiksi paikasta, missä onnettomuus on tapahtunut, ja myöskin teknistä tietoa ajoneuvosta – Kyseessä on VIN-numero. Ja ne, koska tämä auttaa meitä myöskin valmistautumaan tilanteeseen ennen kuin saavumme onnettomuuspaikalle. Meillä on tällaiset kortit eri ajoneuvotyypeille ja VIN-numero auttaa meitä tässä suhteessa. Tämän lisäksi myöskin yksinkertaistaan päätöksentekoprosessia. Otetaan enemmän esille näitä liputettuja puheluita. Ikolin tavoitteena on yksinkertaistaa prosessia ja myöskin meidän täytyy pitää tämä yksinkertaisena. Meidän täytyy tehdä mahdollisimman vähän, vähän muutoksia, jotta emme hukkaa aikaa ja varoja. Meidän täytyy käyttää sellaisia välineitä, joita meillä jo on siinä muodossa, kun ne on suunniteltu. Ja nyt näette, miten tämä e-call-liputus, josta tänä päivänä puhumme, toimii prosessissa. Kun tällainen tavallinen 112 puhelu tulee, se siirtyy verkostoon kaikkein parhaimmalle hätäpuhelukeskukselle ja operaattori saa tämän puhelun. Kun tällainen liputettu e-puhelu tulee, verkosto ajaa sen eri tavalla toiseen paikkaan, toiseen hätäpuhelukeskukseen tai toista link, toisen linkin kautta Tämän jälkeen puhelu liputetaan erityisesti tällaisena e-puheluna, e-callina operaattorille. Meidän täytyy kaikkien tehdä yhteistyötä tässä, jotta esteitä ei olisi. Ja täytyy myöskin olla päättäväinen, jotta tämä toimii, koska jos ei halua jotakin tehdä, niin mikä tahansa tekosyy on yhtä hyvä kuin toinen. Tsekin tasavallassa meillä oli käynnissä pilottihanke vuonna 2007. Tämä oli hyvin varhaisessa vaiheessa jo käynnissä, mutta tuolloin jo pyrimme tarkistamaan normit, miten ne toimivat sitten käytännössä. Ja minun täytyy todeta, että tässä kyllä Euroopan komissio teki paljon työtä ja myöskin nämä standardisointijärjestöt työstivät tätä hyvin vahvasti ja haluan kiittää siitä. Nyt kaikki normit on saatettu päätökseen ja niitä testataan pilottihankkeissa. Nämä normit ovat hyviä myöskin ajatus on ollut hyvä ja se toimii. No sitten kuitenkin nämä viipeet eivät ole hyvä asia. Niitä aiheuttavat esimerkiksi hyödyttömät tai myöskin ristiriitaiset muutokset, joita tehdään. Esimerkiksi hätäpuhelukeskukselle tämä ei ole tärkeä asia, koska meillä on sama ajoneuvo, polttoaine, polttoaineen suhteen eri tarkoituksiin. Tässä ei ole mitään eroa, mutta kun nyt puhutaan tästä MSDstä, niin se kyllä aiheutti viipeen tähän standardisointiprosessiin. Mutta sitten oli käytössä kenttä, jota ei enää ole. Ja me tarvitsemme sitä kyllä, koska meidän täytyy tietää, kehen ottaa yhteyttä, jos tarvitaan lisä, lisää teknisiä tietoja. Meillä ei tällaista tietoa ole. Kun nyt puhutaan näistä muutoksista, jotka eivät ole hyödyllisiä, niin ne ovat aiheuttaneet viivettä. Ja sitten yksi asia, jonka aina sanon kaikissa foorumeissa EU-instituutioissa, on se, että meidän täytyy tehdä e-call-järjestelmästä pakollinen lainsäädännön kautta. Vapaaehtoinen lähestymistapa ei toimi. Jäsenvaltioiden julkinen sektori ei voi käyttää rahaa tähän, mikäli se ei ole pakollinen. Haluan verrata tätä e-call-järjestelmää esimerkiksi vammaisille järjestettyihin palveluihin palveludirektiivin kautta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vammaiset ihmiset saavat hätäpalveluja käyttöönsä, siis 112 palveluja käyttöönsä samalla tavoin kuin normaalit kansalaiset, Mut, mutta meillä ei ole mitään normeja tätä varten. Toisaalta meillä on kyllä koko joukko normeja IKLia varten, ei kuitenkaan velvoitetta saada sitä toimivaksi tällä hetkellä. Joten me emme voi tehdä työtä näiden vammaisten puolesta, koska mitä sitten teimmekin, niin seuraavan parin vuoden aikana EU tulee muuttamaan jotakin ja investointimme menevät näin ollen hukkaan, joten me emme investoi tähän. Tiedämme, että meillä on velvollisuus, mutta me tarvitsemme kyllä standardisointia. hankkeemme, siis Hero-hankkeemme lopputulos, joka tehtiin siis Tsekin tasavallan liikenneministeriön kanssa, se on vastuussa itse TS-direktiivistä. Tsekin tasavallassa teemme hyvin tiivistä yhteistyötä tässä suhteessa. Tässä on tämä versio e Tässä keskivaiheella on tietoja Eukaris, Eukariksesta. Tässä, tästä löytyvät kaikki tiedot. Eli tässä on se, miten, miltä tämä e-call, e-puhelu näyttää hätäpuhelukeskuksessa. Minulla oli kunnia esitellä tämä edustaja Sehnalovaalle. Ja me onnistuimme tekemään tällaisen todellisen e-call-puhelun, joka sitten siirtyi verkoston kautta hätäpuhelukeskukseen ja näkyy siellä sitten monitorissa. Ver- ketju todellakin toimii meillä on toimiva ICOL-järjestelmä Tsekin tasavallassa tänä päivänä. Nyt tämä versio täytyy sitten saada käyttöön hätäpuhelukeskuksille. Ja tieto näkyy myöskin tässä kartassa. Tässä on koordinaatit. Näette tuon liikesuunnan, vektorin, joten operaattori saa täydet tiedot suunnista siitä, missä asennossa ja missä ajoneuvo on. Tämä tekee päätöksentekoprosessista lyhyen. Tässä nähdään siis paikka. Ja sitten hätä- ja pelastusajoneuvot voi lähettää paikalle. No sitten aivan lopuksi vielä, jos tällainen täytäntöönpano oli mahdollinen vuonna 2007, niin sen täytyy olla mahdollinen saada toimivaksi myöskin tänä päivänä parempien normien ja paremman tekniikan avulla. Hiro-hankkeen päättyessä vuonna 2013 meillä on IKOL, e joka toimii täysimääräisesti Tsekin tasavallassa ja tämä on sopiva jokaisen ajoneuvoon, jossa on standardisoitu paneurooppalainen järjestelmä. Ja myöskin toivon, että kaikki tai kuka tahansa tässä huoneessa kokeilisi tätä. Tulkaa sekin tasavaltaan ja kokeilkaa e itse. Kiitoksia. Uh, well, thank you very much indeed, Captain Urban. Kiitoksia paljon, kapteeni Urbanek, siitä, että jaoitte tämän tiedon meidän kanssamme. Hienoa, että komissiokin on tässä ryhtynyt tuomasta toimen ja selkeästi näkee, mitä hyötyjärjestelmästä olisi. Nyt voimme käydä näkemystä vaihtoa sitten Rouva Seinalova voi vielä esittää loppupuheenvuoron ja ehdottaa etenemissuunnitelmaa. Komissio pohtii mahdollisuutta antaa lainsäädäntöesitys myöskin asiasta. Meidän täytyy pohtia myöskin miten oman poliittisen mietintömme voisimme tähän sitten ympätä tähän kaikkeen. Nyt äh, voin antaa puheenvuoroja varjoesittelyille muillekin jäsenille. Dion Turunen ovat paikalla, minä itse Savini niin ikään. Ja Rova Rapti myös, joka on omalta mietinnön laatija. 112 hätänumerosta Rova Vernio ja myöskin herra Koch. Hänkin varmaan haluaa kommentoida myös Kerova Gepard, joten keskustelussa on monia puhujia, joten toivottavasti kaikki voivat puhua suhteellisen lyhyesti, koska tietystikin voimme keskustella uudelleen, kun Rova Senalova esittelee mietintönsä. Ehkä voisimme aloittaa Rova Raptista, koska hän oli aiemmin tämän asian esittelijä. Ja sitten varjo esitteli, että en ole varma kukaan vihreän esittelijä varjoesittelijä Pendergrass, Vernion, Dion, Busoi ja Gebhardt ainakin ovat puhujalistalla. Ja myös Rova Rapti. Rova Rapti aloittaa. Arvoisa puheenjohtaja ja onnittelut. Olen niin iloinen, että edelleen olette puheenjohtajanamme ja toivotan teille onnea ja menestystä. Haluaisin sanoa, että minä yleensä valitan, kun komissio täällä puhuu, mutta tällä kerralla en aio valittaa yhtään, vaan aion onnitella komissiota. Ihan valtavan hienoja asioita saimme täällä kuulla ja minusta tuntuu, että olemme menossa eteenpäin ja se on tietysti minulle suuri ilo, koska se on hyvä Euroopan kansalaisille. Kolmas pointti niin on se, että kun kuulin siitä, että tämä PSAP, eli tämä hätäkeskuspaikka, ja mehän Kreikassa puhumme PSIstä koko ajan. Minä olen Kreikasta ja siellä puhumme PSIstä. Ja minä sainkin rytmihäiriön, kun kuulin PSAPstä. Ja ajattelin heti pyörittää 112 numeron, jotta meidät pelastettaisiin, koska tämä PSAP tuntui niin hurjalta. Mutta joka tapauksessa ymmärsin nyt kyllä asian. Kiitoksia Evelyn Gebhardille, joka on sosiaalidemokraattisen ryhmän koordinaattori hän on tehnyt tässä hyvin tärkeää työtä. Ja tästä erityisestä asiasta hän äänestettiin heinäkuussa Strasbourgissa ja suuren enemmistön hän sai taakseen. Haluaisin kiittää mietinnön tekijän lisäksi myös Olga Senalovaa, koska mielestäni oma työni päätyi vieläkin parempiin käsiin, eli onnittelut Olgallekin. Haluaisin sanoa, että 112 on erittäin tärkeä. Sen täytyy olla olemassa, sitä täytyy laajentaa, sen täytyy olla osa meidän elämäämme, jotta me voimme jatkaa elämäämme. Ja nyt yksi kysymys komission edustajalle, eli kustannukset. Kuinka paljon tämä tulee maksamaan? Mitä se tulee maksamaan kullekin jäsenmaalle näinä finanssi- ja rahoituskriisin aikoina? kustannuskysymys on hyvin keskeinen ja sitä täytyy pohtia. Meidän täytyy seurata selkeää kurssia, mutta kuitenkin seurata sellaista kurssia, jossa me pidämme kustannuksetkin mielessä. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska tässä pelastetaan ihmishenkiä. Kiitoksia. Selvä, kiitoksia. Ennen kuin nyt sitten siirrymme omiin varjoihimme, niin haluaisin toivottaa herra Kohin tässä tervetulleeksi ja käyttämään puheenvuoron, koska hän oli liikennevaliokunnassa esittelijänä ja hän on tästä kiinnostunut ja oli myöskin tieliikenneturvallisuuden esittelijä, joten ehkäpä hän voisi tässä lyhyesti kommentoida, että miltä hän näkee tämän tilanteen liikennevaliokunnan näkökulmasta. Tämä olisi hyödyllistä meille. Ja, Dank, Herr Kiitos paljon puheenjohtaja liikennevaliokunnassa. Tänään keskipäivällä puhumme vielä siitä, että miten ehkä voisimme tässä tehdä yhteistyötä tämän aiheen parissa – minä olen hiukan eri mieltä kuin edeltävä puhuja olen hiukan pettynyt siihen, mitä komissio totesi. Olin älykkäiden liikennemuotojen esittelijä. Tuolla puhuttiin aikatauluista, normeille, standardeille ja sille, että EK saataisiin toteutettua. Ja se, mitä kuulin tänään, niin oli hiukan tällaista ikään kuin takautuvaa tietoa. Ei siinä mitään uutta ollut. Tämä ei ollut se edistysaskel, jota odotin tänään. Ajattelin, että tänään kuulemme siitä, että mistä ajankohdasta lähtien on todellakin määrätty, että kaikissa autoissa on oltava tällainen järjestelmä. Minun mietinnössäni totesimme, että tässä myöskin puhuta, puhutaan moottoripyöristä. No ei mitään tapahtunut, vaan, vaan tässä puhuttiin ainoastaan henkilöajoneuvoista ja kevyistä ajoneuvoista. Tässä on hiukan menty takapakkia. Ja ehkä tässä nyt pitäisi pohtia, että mitä nyt vielä vaadimme. Mutta kyllähän parlamentti on jo mielestäni kaiken sanonut ja kaikki vaatimukset esittänyt. Nyt pitää ryhtyä toimiin. Ja komissio on kyllä todella, todella kaukana siitä, mitä me olemme tästä odottaneet. Kiitos. Well, thank you. Well, we look forward to working. No, ilomielin teemme yhteistyötä teidän kanssa tämän asian suhteen, koska meillä on tässä yhteinen lehmä ojassa. Varjoesittelijöille annan sitten puheenvuoron, puheenvuoroja Rova Turninsin. Ehm, I dziękuję moim przedmówcom. Ehm, rzeczywiście tak to wygląda. Minä haluaisin kiittää tänään e, puhuneita muita puhujia. Itse asiassa näyttää siltä, että me aina toistelemme sitä, että kansalaisten turvallisuus, matkustajien turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, mutta joissakin maissa on hyvin paljon onnettomuuksia, toisissa vähän vähemmän, mutta silti meillä ei edelläkään ole järjestelmää, joka olisi luotettava ja mahdollistaisi sen, että aina voidaan tehokkaasti soittaa hätäpuheluja ja kutsua apua. Komission ehdotukset ovat mielestäni hyviä, mutta siellä on vielä paljon epäselvää. Nyt täytyy täsmentää asioita, tehdä niistä spesifimpiä ja meidän täytyy myös nopeuttaa työtämme, vauhdittaa sitä haluaisin mainita myös 112 hätänumeroasian. Se ei vieläkään toimi kautta Euroopan niin kuin sen pitäisi. Me olemme puhuneet siitä, että pitäisi olla sama palvelu, yhtäläinen palvelu kaikille, mutta meillä ei edelleenkään ole määräaikoja, spesifejä määräaikoja eikä hankkeita. Ja tämä koko ö, asia on kuitenkin äärimmäisen kiireellinen, joten uskon, että meidän valiokuntamme pitäisi yhdessä liikennevaliokunnan kanssa kyllä nyt ö, työskennellä tehokkaammin tämän parissa ö, ja tämän komission ehdotuksen parissa. Tässä on vielä paljon tehtävää. Ähm, Kiitoksia paljon. Herra Dion on ainoa varjoesittely minun lisäksi täällä. En tosin ole varma, kuka vihreiden varjoesittelijä on. Engström on tulossa paikalla, mutta Dion voi puhua tällä välin ja muistutukseksi teille. Berendegans, Gephardt, Buzoi ja Vernio ovat myöskin puhujalistalla. Joten toivon, että puhutte suhteeseen lyhyesti, koska meidän täytyy kohta äänestää. Herra Dion. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä muiden ohella onnitella teitä tästä vaalien tuloksesta. Ja kun käytin, käytitte ensimmäisen puheenvuoron, totesitte, että puheenjohtajana ottaisitte ette ainoastaan suurten, vaan myöskin pienten ryhmien intressit huomioon. Ja ensimmäisen kahden puolen vuoden aikana todellakin täytitte lupauksenne, joten todellakin on paikallaan tässä onnitella. Ja onnittelen myöskin varapuheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Olen tässä ollut myöskin mukana varjoesittelijän ominaisuudessa keskustelussa 112 hätänumerosta. Tuolloin olimme sitä mieltä, että on hyvin vaikea selittää kansalaisille, että järjestelmä ei ole kaikkialla Euroopassa yhtenevä, että ehkä täytyy myöskin soittaa toisiin numeroihin. Kyllä periaatteessa pidän hyvänä tätä ajatusta, mutta minulla on kuitenkin seuraavat kysymykset. Ensimmäinen liittyy yksityisyystekijöihin, koska järjestelmä on autossa, mitä se rekisteröi, miten sitä voidaan suojata esimerkiksi tietojen väärinkäytöksiä vastaan. Komissio on varmasti ottanut tämän huomioon, mutta haluaisin kuitenkin hiukan lisätietoja tästä asiasta. Toisekseen havaitsin, että järjestelmä on tarkoitettu lain mukaan kaikkiin autoihin, Eli sitten todennäköisesti myöskin halpoihin autoihin sitä kaavaillaan. Ja haluaisinkin tiedustella, että kuinka paljon auton hinta nousee, jos tästä nyt tulee pakollinen kaikissa autoissa. Ja sitten lopuksi vielä koko joukko kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti eh, herra Urbanikin alustukseen. Kyllä mm, ymmärrän tämän turhautumisen, mutta hän mainitsi myöskin turhautumisen vaatimusten standardien muuttamisen ja haluaisimme saada hiukan lisää tietoa tästä. Ovat, muutetaanko tässä teknisiä normeja? Mitä nämä muutokset nyt oikeastaan ovat? Onko hänellä selityksiä? Hän totesi, että jäsenvaltiot ovat, eivät ole halunneet tätä ottaa käyttöön kustannuksiin liittyen. Ja sitten, mitä nämä kustannukset olisivat per jäsenvaltio? koska näin kriisin aikana tietysti kaikki jäsenvaltiot pohtivat tarkkaan, mihin käyttävät rahansa. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä tämä ajatus on minusta, minusta erittäin hyvä. Kiitoksia kummastakin puheenvuorosta. En usko, että saamme kaikkiin kysymyksiin vastauksia tänään. Rova Senalova kirjaa kyllä varmaan kaiken ylös. Ja itse, kun olen varjoesittelijänä asiassa, Minulle nyt on vasta valkenemassa, mitä kaikkea tähän liittyy. Prendegars pyytää vielä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitoksia, Malcolm. Minäkin haluaisin onnitella sinua siitä, että sinut uudelleen valittiin puheenjohtajaksi. Tiedän, että jatkat erittäin tasapainoista ja oikeudenmukaista johtamistyötäsi. Kiitos siitä etukäteen. Viime vuoden puolivälissä 22 jäsenvaltiossa olivat allekirjoittaneet tämän asiakirjan. Nyt kysyisin, mikä nyt tilanne on, mikäli jäsenvaltiot eivät ole tulleet mukaan, mistä tämä johtuu? Tämä oikeastaan olikin minun kysymykseni jo. Tämä oli erittäin selkeä yhden kysymys. Minun jäsenvaltioni on yksi viimeisimpiä, jotka eivät ole allekirjoittaneet, mutta palataan tähän myöhemmin. Rova Gebhardt seuraavana ja sitten vielä Buzoi ja Vernio. Haluatko joku muu vielä puheenvuoron? No, Gebhardt, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää näistä alustuksista ja esittää tai viitata Urban, herra Urbanikin huomautukseen, kun hän sanoi, että meidän ei pitäisi pyrkiä liian suureen eikä liian suuriin muutoksiin, jotta saisimme tämän järjestelmän toimimaan mahdollisimman nopeasti. Ja minäkin haluaisin korostaa tätä aivan samaa asiaa. Tässä on nimittäin kysymys ihmisten turvallisuudesta ja ihmishengistä, ihmisten terveydestä. Emmekä me voi loputtomasti odottaa, että jotakin tapahtuu, vaan meidän täytyy pitää huolta siitä, että asioita alkaa tapahtua mahdollisimman pian. Joskus meillä täytyy olla myös rohkeutta aloittaa jokin hanke sanomalla, että teemme nyt järjestelmän, joka ei kenties ole vielä aivan täydellinen ja parannamme sitä myöhemmin parempi kuin, että sanomme, että teemme sen äh, sitten vasta, laitamme sen sitten vasta käyttöön, kun se on aivan täydellinen ja odotamme ikuisuuden ennen kuin se alkaa toimia. Tätä halusin vielä korostaa. Kiitos. Sitten Christian Bunsoi, joka on hyvin kiinnostunut asiasta. Hän on toiminut yleisyhdysten palveluiden varjoesittelijänä. Kiitoksia oikein paljon tästä aiheen alustamisesta. Kollegani on tässä myöskin varjoesittelijä ja hän kertoi jo ryhmien kannan. Mutta haluaisin sanoa kolme asiaa. Ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että kaikki matkapuhelinoperaattorit järjestävät järjestelmänsä niin, että nämä puhelut automaattisesti menevät hätäkeskuksiin. Ja tuen vahvasti suositusta, jonka tarkoituksena on varmistaa se, että jäsenvaltiot pitävät huolen siitä, että nämä hätäpuhelut saavat prioriteetin ja että niistä ei veloiteta. Ja sitten kolmanneksi tuemme myöskin sitä aloitetta, että jäsenvaltion pitäisi varmistaa se, että operaattorit myöskin saavat aikaiseksi järjestelmiä, jotta nämä puhelut voidaan tunnistaa ja myöskin hätäpuhelukeskuksia täytyy lisätä. Nämä ovat investointeja, jotka voivat kyllä pelastaa ihmishenkiä ja varmastikin vaikuttavat myönteisesti tähän tilanteeseen. Lopuksi vielä Rova Vernion. Aivan lyhyesti en halua toistaa kaikki, mitä sanotte. Haluaisin vielä onnitella sen Lovaa ja muita puhujia. Ja kiitoksia saamistamme tiedoista. Ja haluaisin todellakin vedota kollegoiden tavoin jotka ovat puhuneet viimeisten 15 minuutin ajan. Jo neljä vuotta on työstetty yleishyödyllisiä palveluita käsittelevää direktiiviä. 112 numero on äärimmäisen tärkeä pistää täytäntöön nopeasti. Kyse on kansallisten eduista, niin kuin Rova totesi. Komissio, parlamentti ja jäsenvaltiot nyt toivottavasti tekevät yhteistyötä keskenään ja operaattorin kanssa, jotta saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä täytäntöön ja te- teknologisesti parhaimmaisella tavalla. Se voidaan pistää täytäntöön ja sitten sitä voidaan hioa loppuun vielä tulevina vuosina. Tietystikin tämä on mahdollista, mutta tietystikin tarvitaan myöskin poliittista tahtoa. Nyt meidän täytyy hyvin nopeasti saada tämä täytäntöön koko Euroopan alueella. Uskon, että tämä on äärimmäisen tarpeellista. Tämä voidaan tehdä. Kyse on vain tahdosta. Ja hyvin nopeasti tämä täytyy pistää myöskin täytäntöön. Okay. Um, well, Mr. Arias, I would... Herra Arias, saatte vielä sanoa viimeisen sanan e-commerce-työryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa, mutta hyvin nopeasti. Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut uudelleen valinnastani ja kaikkien muidenkin varapuheenjohtajien valinnasta. Haluaisin vain tuoda pöydälle yhden asian, eli sen, mitä eh, muotoiluja, mitä formuloita tässä e-call-järjestelmässä käytetään. Ja olisi tärkeää myös tietää, mitkä ovat onnettomuuden kärsineen olosuhteet ja tilanteet, missä tilassa hän on ja mikä näiden muiden henkilöiden tilanne on, millä kielellä näistä asioista puhutaan. Se on nimittäin lisäkustannus, kun meillä on EU-ssa 27 kieltä ja olisi tärkeää tietää, millä kielellä ensimmäiseksi lähdetään keskustelemaan tästä tilanteesta, jos on kyseessä esimerkiksi vuokra-auto. Miten sellainen henkilö, joka vuokraamallaan autolla esimerkiksi joutuu onnettomuuteen, niin miten hänen puhelunsa sitten vastataan ja millä kielellä? Tämän teeman halusin vielä nostaa esiin. Kiitos. Uh, right, well... Selvä. Nyt äänestys pitäisi jo aloittaa, mutta meillä on vielä hiukan aikaa. Herra Fanden, Pyl. Täällä oli monia kysymyksiä, joihin ei varmaan tänään voida kuulla enää vastauksia, mutta ehkä te voisitte hieman kertoa aikataulusta ja kertoa, miten te näette meidän työmme, miten se nivoutuu teidän lainsäädäntötyöhönne. Ja muista tärkeistä seikoista voitte kenties lyhyesti vielä puhua. Ja mikäli kapteeni Urbanik haluaa esittää vielä loppupuheenvuoron, niin kun hän poistuu paikalta, niin mielelläni voidaan antaa hänelle vielä puheenvuoron hetkiseksi, mutta herra van der Pyl ensin. Merci. Ce que j'entends, c'est d'abord un... Kiitoksia. Kuulen täällä suurta tukea 112 hätänumerolle ja kiitän tästä tuesta. Ja varmastikin teidän tukenne 112 numerolle on myös tu- ja tukenne e järjestelmälle on aivan keskeistä. Aikataulu sitten. Omissa kalvoissani mainitsin aikatauluasioita, mutta joka tapauksessa päämääränä on se, että vuonna 2015 kaikissa ajoneuvoissa olisi e järjestelmä eli kaikissa matkustaja-ajoneuvoissa ja kaikissa kevyissä ajoneuvoissa. Toisin sanoen lainsäädäntö hyväksyttäisiin, kuten myös tämä roadmap, joka näissä kalvoissa olisi tuohon mennessä. Kustannuksista ihan lyhyesti. Toteutuskustannukset liittyvät tietysti mittasuhteisiin siihen, mutta suurin piirtein 80 euroa ajoneuvoa kohden olisivat tämän järjestelmät kysymykset. Sitten PSAP, toisin sanoen hätäpalvelut, jos 112 numeroa käytetään näissä hätänumeroissa, niin meillä ei paljon lisäkustannuksia tule, koska se on jo olemassa. Eli noin 30 000 euroa viiva 300 000 euroa tällä haarukalla. Se riippuu tosiaan siitä, kuinka suuri tämä järjestelmä on. Toinen aspekti, joka liittyy operaattoriin ja kieleen, sen me olemme nähneet, että nämä tiedothan sähköisesti siirretään ja ne tulevat PSAP-operaattorille hänen omalla kielellään. Toisin sanoen, jos ajoneuvo on ranskalainen ja on liikkeellä Englannissa, niin silloin hätäpuhelun saajat saavat englanniksi tämän puhelun. Ihme kyllä, mitä sitten tulee hätäpalvelun ja lähettäjän väliseen kommunikaatioon, niin tähän aukeaa automaattisesti kanava, jonka voi avata myös manuaalisesti, jonka siis myös onnettomuuden uhrit voivat autostaan käsin avata tarvittaessa. Mitä sitten liittyy onnettomuuden uhrien lukumäärään? Tämäkin informaatio voidaan lähettää automaattisesti, koska se liittyy turvavöiden määrään kyseisessä ajoneuvossa. Ja sitä kautta tämä tieto välittyy automaattisesti. Kiitos. Uh, uh, uh, no niin. Olisin vain tarkistaa, haluaisiko kapteeni Urbanek vielä esittää loppupuheenvuoronsa? Olkaa hyvä, mikäli niin haluatte. Sherman. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä esitettiin paljon kysymyksiä. Ja haluaisin ottaa kantaa kahteen asiaan. No, ensinnäkin kustannukset hätäpuhelukeskuksille. En voi nyt mitään lukua tässä nimetä. En tiedä, kuinka paljon se tulisi maksamaan. Tilanne on se, että IKOLin puheluiden täytäntöönpanon kustannukset riippuvat siitä tekniikasta, jota jäsenvaltiossa on jo käytössä. Jos jäsenvaltioissa on käytössä hyvin moderni nykyaikainen tekniikka, niin silloin täytäntöönpanokustannukset eivät ole korkeat. Hinta on ihan ok, mutta jos jäsenvaltiossa on käytössä vanhaa tekniikkaa, joka ei mahdollista niin hyvää palvelua kuin voisi olla. Kyse ei ole siis tästä koolin täytäntöönpanosta, vaan 112 palvelun tasosta. Totta kai jäsenvaltioiden täytyy investoida enemmän, mutta tämä ei johdu ainoastaan IKLista, vaan siitä, että halutaan tarjota korkealaatuista palvelua hätäpuheluiden osalta kansalaisille. Ja sitten toinen asia, johon haluaisin vastata on tämä kielimuuri. Kuten alustuksessa jo totesin, meillä on kyllä näitä ongelmia hätäpuheluiden osalta. Esimerkiksi viisi puhelua tulee vieraalla kielellä. Ja kun nyt ajatellaan tilannetta ennen IKLia, niin ei tämä täytäntöönpano nyt mitenkään muuta sitä. Ei ole mitään tapaa todeta, että mitä kieltä ajaja puhuu. Jos hän puhuu itä, tai soittaa Itävallan puhelimesta, niin hän saattaa puhua Italiaa. Eli sitä tiedosta, mitä puhelusta saadaan, ei voida todentaa, mitä kieltä viestinnässä käytetään. Ja toistan, että tämä ei ole e ongelma, vaan meidän täytyy ratkaista tämä toisessa kontekstissa. Eli tämä ei ole sellainen kysymys, jota voitaisiin ratkaista tämän e yhteydessä, jotta tämä prosessi ei viivästyisi entisestään. Kiitoksia siitä, että kerroitte meille käytännön kokemuksistanne. Tämä nähdäkseni osoittaa, miten tärkeästä asiasta on kyse. olen varjoesittelijä, mutta en käyttänyt tässä nyt puheaikaa tämän sen käsittelyyn. IKOLin kautta saatu tieto ei ole kielestä riippuvaista. Mikä tapahtuu vakava onnettomuus? Teidän palvelunne saavat paljon enemmän tietoa onnettomuuden luonteesta välittömästi kuin mitä koskaan aiemmin olisi ollut mahdollista, ja tämä tässä on kaikkein tärkeintä. Ja tämä on se valtava hyöty, joka tästä teknologiasta meille on avautumassa. Rova Senalova, voinko antaa teille hyvin lyhyen loppupuheenvuoron vielä? Voitte kertoa, miten aiotte edistää tätä asiaa sitten jatkossa. Děkuji, pane eh, Já bych chtěla... Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää kaikkia niitä, jotka ovat puhuneet täällä ja esittäneet alustuksiaan. Kiitoksia kaikista kommenteista. Täällä on puhuttu monista niin teknisistäkin asioista ja täällä on vaihdettu tietoa teknisistä yksityiskohdista. Ja aivan oikein on todettu, että kyse on hyvin pitkälti poliittisesta tahdosta, mikäli järjestelmä halutaan käyttöön. Mitä tästä sitten seuraa? Ennen kuin laadin mietintöni, niin haluaisin tavata kaikki varjoesittelijät ja yhdessä pohtia heidän kanssaan eri asian osatekijöitä, jotka sitten heijastuvat tähän mietintöön. Katson sitten, miten mietinnössäni viittaan parhaaseen mahdolliseen tapaan pistää täytäntöön tätä mietintöä, tai pikemmin tätä asiaa herra Kohtainen viittasi. Olen myöskin liikennevaliokunnan jäsen, joten aion pohtia kahden valiokunnan välistä mahdollista yhteistyötä, koska mehän tarvitsemme synergiaa tämän asian eteenpäin viemiseksi. Synergia muutoinkin tärkeä Euroopan parlamentin työssä, joten näin minä aion jatkossa toimia asian suhteen. Kiitoksia. Ilo mielen tulen tuohon kokoukseen ja tämän jälkeen meidän täytyy koordinaattoreiden kanssa keskustella aikataulusta. Te ja herra Koch varmaan viette tätä viestiä eteenpäin myöskin liikennevaliokunnan puolella. Me haluamme aina tehdä hedelmällistä yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa niin tässäkin tapauksessa. Hienoa. Sitten voimme siirtyä lyhyen äänestykseen. Kyse on lausunnosta, joka liittyy hallinnon, yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään. Kyse on juuri valiokunnan mietinnöstä, johon me olemme laatineet lausunnon. Lausunnon laatija on hieman myöhässä. Talis junaliikenteessä on hieman ongelmia. Eilen tapasin yrityksen johtajan, joka totesin, että nyt ollaan kehittämässä eurooppalaista järjestelmää metallin jäljittämiseksi, mutta nyt lausunnon laatija on todennut, että voimme äänestää joka tapauksessa, vaikka hän pääsekään paikalle. Pyydän, että herra Schwab koordinaattorina hoitaa ongelmia, mikäli sellaisia eteen tulee. Voimme samatien äänestää ja äänestämme kunnollisesti, mikäli se on tarpeellista. Teillähän ilmoitettiin etukäteen, että äänestyskortit täytyy olla mukana. Rovalle Grippin lausunto siis yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä kompromissi yksi puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Sitten tarkistus yksi De Jongilta puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Tarkistus viisi Äänestys alkaa. Tarkistus 5. We have 32 people voting. A few more cards going in. Muutama on ilmeisesti vielä äänestämässä. Kolmekymmentäkuusi äänestänyttä, vaikka kortteja on 38, mikä niin haluaa vielä äänestää, niin nopeasti sitten hylätty. 16 puolesta 22 vastaan. Tarkistus 6. Koratsa Bild ja Pupakis puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Tarkistus 11 De Jongilta. Uskoakseni teemme tästä koneäänestyksen. Tarkistus 11 on siis kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei hyväksytty. 13 Schmidtiltä. Äänestys alkaa. Tarkistus 13 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta 18 vastaan. Näin ollen tarkistukset 14 ja 15 raukeavat. Tarkistus 16 Grehiltä puolesta vastaan hyväksytty. 17 McLaughlinilta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin ollen tarkistus 19 puolesta vastaan hylätty selkeästi. Tarkistus 18 koneäänestyksenä. Tarkistus 18. Hienoa, että täällä on 39 jäsentä paikalla. Tämä alkaa hyvin lupeavasti. Äänestys päättyy. 25 puolesta 11 vastaan hyväksytty. Tarkistus 20 Jongilta. Äänestys alkaa. SND-ryhmällä on yksi äänestäjä liikaa, joten joku nykäisköön korttinsa pois koneesta. Voisiko nyt joku poistaa korttinsa ennen kuin äänestys päättyy? Teillä on yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21 De Jongelta. Puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. 22 Grip ja kumppanit puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytty. No tarkoittaa sitä, että 23, 24 ja 25 raukeavat. 29 raukea niin ikään, joten 26 Schmidtiltä kohta kohdalta. Tämä lukee äänestyslistassa, joten en tätä lue ääneen. Avaamme äänestyksen osa 1, tarkistus 26, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan hyväksytty niin ikään. Sitten tarkistus 27 De Jongilta. Puol- äh, koneäänestys äänestys alkaa. The vote is closed. That's carried. Hyväksytty. Tarkistus 28 Grehiltä. Puol- puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus 30 De Jongilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Uh, Tarkistus 31 De Jongilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Uh, Hylätty yhdellä äänellä 19 puolesta 20 vastaan. Valerin tarkistus 34 kohta kohdalta sitten, joten ensimmäinen osa puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.19, joten ei hyväksytty. Tarkistus 32 McLaughlinilta. Osa 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa 2. Sitten puolesta äänet vastaan toinen osa selkeästi hylätty, joten tarkistus 33 raukeaa ja seuraavana on tarkistus 35 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Sitten koko lausunto näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. 35 puolesta ääntä, kaksi vasta ääntä. Kiitoksia Arovaille Gripille, vaikka hän paikalla ollutkaan. Äänestykset päättyvät tähän, mutta ennen kuin te poistutte paikalta, muistuttaisin teitä siitä, että meillä on tärkeä asia nyt käsitteillä. Näin myöskin, että täällä on uusia jäseniä paikalla. Herra Shatsimarkakis on valiokuntamme uusi jäsen. Tervetuloa. Ja rouva Koferati on niin ikään liittynyt meidän riveihimme. Tervetuloa teillekin. Toivottavasti pystytte tai tekemään ankarasti töitä meidän riveissämme. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan. Kyse minun omasta mietinnöstäni. Kyse on huviveneistä ja vesiskoottereista. So, if I can avoid... Niin. Ne, jotka eivät halua olla mukana käsittelemässä tätä tärkeää... Ne, jotka eivät halua olla mukana käsittelemässä tätä tärkeää esitystä, niin lähteköön salin ulkopuolelle, koska meidän täytyy nyt ryhtyä käsittelemään tätä vaikutusten arviointia. No niin, selvä, hyvä. Uh, this is, uh... Tämä on hyvin tärkeä sisämarkkinadirektiivin revisio, jota tämä valiokunta tulee tarkastelemaan. Minulla on suuri ilo kutsua tänne myös liikennevaliokunnan esittelijä herra Robert Ziilä ja myöskin ympäristövaliokunnan esittelijä herra Tartarella. Mukavaa, jos osallistutte vaikutusten arviointia koskeva keskusteluun, koska heillä kummallakin, teillä kummallakin on tärkeitä ehdotuksia tähän parannuksia tähän ehdotukseen. Mitä tulee sitten varjoesittelijöihin, herra Schwab, herra Repo ovat paikalla, herra Mendelssohn täällä, herra Rules. Ja toivon, että herra Dien myös palaa tänne paikalle, koska hänkin on varjoesittelijä. Ja minust, minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi myös herra Girao, joka on yrityspääosastosta eh, täällä. Hän eh, vastaa tästä ehdotuksesta. Palaamme sitten aikatauluun hieman myöhemmin. Eh, kun tällaisten tärkeiden asiakirjakokonaisuuksien suhteen, kuten tiedätte, on sellainen käytäntö, että yleensä komissio ensin esittää ehdotuksen vaikutusten arvioinnin yhteenvedosta. Ja näin me saamme selkeän kuvan siitä, mihin ongelmiin näillä uudistuksilla pyritään vastaamaan. Ja siksi komission edustaja tulee nyt esittämään diaesityksen ja sen jälkeen meillä on sitten esittelijät vuorossa. Eli annankin saman tien puheenvuoron herra Giraulle. Olkaa hyvä. <coughs> Mr. Chairman, thank you very much for the... Arvoisa puheenjohtaja, kiitän lämpimästi mahdollisuudesta selostaa niistä muutoksista, joista parhaillaan keskustellaan komission ehdotukseen liittyen, joka liittyy siis ö, ähm, huviveneiden ja vesiskootterien äh, direktiiviin. Voimmeko aloittaa? Ilmeisesti kyllä. Kaikki tuntuu toimivan. Totta kai siinä ajassa, joka meillä on käytössä, yritämme puhua niin tiiviisti kuin mahdollista tästä vaikutusten arvioinnista, analyysistä ja muutoksista, joita parhaillaan viedään eteenpäin. Huvi vene-sektorin yleistä tietoa mitä lainsäädäntöä tällä hetkellä on ja millaisia muutoksia siihen ehdotetaan. Mitä tulee sektorin perustietoihin, niin on tärkeää huomata, että kyse on 270 000 henkilöstä, jotka, jotka tämä sektori työllistää – ja e, kokonaismyynti on 9,2 miljardia euroa. Meillä on 2600 veneen rakentajaa ja 40 moottorin tuottajaa, moottorin tuotantolaitosta. Tämä e, on erittäin vientivetoinen sektori. Vientisuhdeluku on kolmen suhde yhteen. On myös hyvin tärkeää, että huomata, että talouskriisi kovasti koetteli tätä sektoria vuosina 2008 ja 2009. Tilanne oli sellainen, että myynti käytännössä loppui. Jokulasta elpymistä tapahtui vuonna, vuosina 2010 ja 2011, mutta olemme edelleen hyvin kaukana niistä tuotantotasoista, jotka siis kriisiä ennen olivat voimassa. Mitä tulee tämänhetkiseen lainsäädäntöön, niin 94-25 EC-direktiivin tavoitteena oli luoda sisämarkkinat huviveneille ja siksi harmonisoida sekä turvallisuus- että ympäristövaatimukset näihin huviveneisiin liittyen huvi huvivene, äh, sitten on henkilövene, personal watercraft eli P2VC, Tämä koskee myös moottoreita, kajakkeja, historiallisia veneitä ja muita kaupallisia sovellutuksia. ynnä muita. Tämä, tässä on kyseessä uuden lähestymistavan direktiivi, mikä tarkoittaa sitä, että se asettaa vain keskeiset vaatimukset ja tekniset yksityiskohdat, niistä pitää sitten huolta harmonisoitu standardi. Tässä on 60 aktiivista standardia tällä alalla. Tällä hetkellä meillä on siis 60 standardia. Mitä sitten tulee erilaisiin vaatimukseen näille eri aluskategorioille niiden muotoilun kannalta, niin jokainen näistä kategoriaista liittyy siihen, millaista tuuli, millaisen tuulivoima tuuliolosuhteisiin ja aallonkorkeusolosuhteisiin ne on suunniteltu. Suunnittelun suhteen on siis tämän mukaisia kategorioita. Vuonna 2003 tätä direktiiviä tarkistettiin ja sen toimialaa laajennettiin mm, henkilökohtaisiin veneisiin ja propulsiomoottoreihin. Ja silloin myös otettiin käyttöön rakentamisen jälkeinen arviointi, jotta voitaisiin ottaa huomioon sellaiset veneet, jotka oli esimerkiksi tuotu EUn kautta kuluttajien itsensä toimesta tai vaikkapa urheiluseurojen toimesta tuotu EUn alueelle. Kyse oli siis sellaisista veneistä, jotka eivät tulleet perinteisiä tuontikanavia pitkin. Ja siksi oli syytä ö, varmistua siitä, että myös nämä veneet olivat lainsäädännön piirissä. Tarkistus myös otti käyttöön ympäristövaatimuksia moottori- ja pakokaasupäästöihin ja melupäästöihin. Silloin myös luvattiin, että direktiiviä tarkistettaisiin myöhemmin teknisen kehityksen mukaisiksi. Täällä on siis yleisiä vaatimuksia, joka liittyy rungon identifiointiin. Kyseessä ovat veneiden rakenteelliset ominaisuudet, niiden ähm, käsittelyominaisuudet, kuten myös moottorien, sähköjärjestelmien ja muiden asennuksiin liittyvät vaatimukset. Very wide possibilities. Vaatimusten mukaisuuteen liittyy se, että on eroja sellaisten veneiden välillä, joiden pituus on 12 metriä, eh, yli 12 metriä tai sen alle. Joka tapauksessa eh, on olemassa testejä ja myös mahdollisuus ilmoittaa itse vaatimusten mukaisuudesta eh, aktiivisesti Sama koskee veneiden komponentteja. There is also the possibility for self Sitten me henkilökohtaisessa vesiskootterien suhteen vaatimusten mukaisuus on juuri se seikka, josta on nyt kyse, kuten myös päästöt. Ne on saatava direktiivin piiriin. Metodi, jolla me vaatimusten mukaisuutta arvioimme, vaatii usein myös muiden notifioitujen tahojen mukanaoloa. Eli kun tätä direktiiviuudistusta valmistellaan, se alkoi jo 2004. Ensimmäinen vaikutusten arviointi järjestettiin vuonna 2006 komission raportti, vuonna 2007 sitten täydentävä vaikutusten arviointi järjestettiin vuonna 2008 ja julkinen kuuleminen 2009. Tämä ulottuu osin myös vuodelle 2010. Suurimmat muutokset, jotka tässä ovat kyseessä, tässä on lähinnä kaksi lähestymistapaa, joita on tutkittu. Ensinnäkin olisi tarkoitus arvioida, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia tarvitaan ja toiseksi sitten millaisia muutoksia tarvitaan liittyen ympäristönäkökohtiin liittyen, mitä tulee lainsäädäntömuutoksiin. Ensimmäinen arviointi toi esiin sen, että oli tarpeellista selventää joitakin direktiivin vaikutusalueen ja ja muita määritelmiä. Määritelmien selventäminen oli myös keskeistä myös se, että minkälaisiin tuotteisiin direktiiviä pitäisi soveltaa. Kävi ilmi myös, että direktiivi on sovellettava uuteen lainsäädäntökehykseen ja myös Euroopan unionin sopimuksiin. Uudet päästörajat olivat keskeinen, ovat keskeinen tavoite, jotta ympäristö performanssia voidaan parantaa ja ottaa myös huomioon mahdollisuudet kilpailukyvyn edistämiseen sektorilla näiden ympäristönäkökohtien kautta. Uh, Direktiivin soveltamisalan laajentaminen tai selventäminen. Haluaisin sen suhteen todeta jälleen, että suuria muutoksia ei ole suunnitteilla. Lähinnä selvennyksiä ja täsmennyksiä on tiedossa. Ainoastaan vesi, skootterit otetaan nyt mukaan direktiivin soveltamisalaan. Amfibioveneet jätetään pois direktiivin piiristä ja sitten todetaan myös, että sellaiset kanootit ja kajakit, jotka, joita ähm, käytetään pelkästään käsivoimalla, jäävät soveltamisalan ulkopuolelle. Sitten mukaan otetaan joitakin uusia määritelmiä. Yksi niistä on omaan käyttöön rakennettu vene. Siksi ö, tämä määritelmä on tärkeä, ö, jotta tämä erotettaisiin kes- osittain valmiiksi rakennetusta veneestä. Ja sitten ö, vielä joitakin selvennyksiä. Ö, tuotannon jälkeisen arvioinnin kohdalla tärkeää on, selvit, on, on todellakin ö, vesiskoottereiden suhteen selventää tämä tilanne. Uusi lainsäädäntö kehys ja direktiivin saattaminen sen mukaiseksi. Tässä on säännös numero 765-2008 ja päätös 768 vuodelta 2008 ovat ö, tässä ne keskeiset liitekehykset liittyen huviveneen lainsäädäntöön. Ja kun sitten puhutaan päästörajoituksista, päästörajoista tai raja-arvoista, niin on todettu tarve tiukemmille päästöraja-arvoille, mutta tärkeää on, että pidämme myös mielessä sen, että huviveneiden osuus typpioksidipäästöistä on noin 0,1 prosenttia kokonaispäästöistä, kun taas hiukkaspäästöosuus on noin 0,01 prosenttia kaikista hiukkas päästöistä. Tilanne, joita ympäristöstandardien suhteen on tarkasteltu, ainoastaan typpioksidipäästöt ylittivät ympäristölaatustandardit sellaisilla alueilla, joissa samalla alueella, esimerkiksi Marinassa, oli hyvin pienellä alueella suuri määrä veneitä ja sellaisilla hetkillä, jolloin niitä oli suuri määrä kerrallaan käytössä, eli tällaisina käyttöpiikkeinä. Tärkeää on myös huomata muiden maailman alueiden standardien tiukentaminen ja miettiä sitä, mitä voitaisiin ehdottaa tässä direktiivimuutoksessa. Sitten on, tutkittiin kolmea eri mahdollisuutta. Ensimmäinen oli se, että muutoksia ei tehtäisi. Toinen optio, toinen mahdollisuus olisi se, että päästörajat, rajoja tiukennettaisiin. Ja kolmannen vaihtoehdon mukaan nämä tiukemmat päästörajat yhdistettäisiin lieventäviin toimiin. Kolmos mahdollisuuden alla on sitten näitä alavaihtoehtoja, joustavuusskeema, toinen on siirtymäaika ja kaikille ja kolmas on siirtymäaika, joka oli, jota pidennettäisiin PK-yritysten kohdalla. Ne saisivat siis nauttia pidennetystä siirtymäajasta. Tulos tästä arvioinnista on, oli sitten seuraavan erilainen. Toisin sanoen, kun ajatellaan nyt talousvaikutusta, niin kakkosvaihtoehto, eli se, että päästörajoja tiukennettaisiin, sen nettohyöty liikkuu 1,9 ja 34,1 miljoonan euron välimaastossa joustavuusskeeman, joustavuusjärjestelmän mukaan otto toi mukaan 4,8 ja 34,6 miljoonan välillä liikkuvan nettohyödyn. Sitten taas siirtymäajan soveltaminen lisäisi tätä hyötyä siten, että se liikkuisi 5,7 miljoonan ja 3,4 34,9 miljoonan välillä. Ja kolmas ala vaihtoehto, jossa PK-yritykset saisivat nauttia pidennetystä siirtymäajasta, toisivat hyvin samantyyppisen eh, taloudellisen nettohyödyn. 5,7 miljoonaa 34,8 miljoonaa euroa. Sitten sosiaaliset vaikutukset Tässä on erotettava kahden moottorityypin välillä, CI-moottorien ja SI-moottorien. Ää... Ja kakkosvaihtoehdossa kummankin moottorityypin kohdalla työpaikkojen menetys olisi alle 100. 3.1 alavaihtoehdossa, jossa siis joustavuusskeema olisi mukana, niin CI-moottoreille työpaikkoja menetettäisiin alle 10 ja SI-moottoreille alle 100. Sitten taas siirtymäaikajärjestelmän mukaanotto alavaihtoehdossa 3.2. CI-moottorien kohdalla työpaikkojen menettäminen näyttöi, näytti epätodennäköiseltä ja SI-moottoreille työpaikkojen menetystaso olisi alle 100 työpaikkaa. Jos taas PK-yrityksille myönnettäisiin pidennetty siirtymäaika, kuten vaihtoehdossa 3,3 on otettu huomioon, työpaikkojen menetys on, olisi epätodennäköistä kummassakin, kummankin moottorityypin kohdalla. Sitten arvioitiin myös mahdollisuutta alentaa melupäästöjä. Melupäästöjen suhteen tutkittiin kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli se, että niitä ei muutettaisi ja toinen sitten se, että niitä tiukennettaisiin. Melu ei kuitenkaan liity pelkästään moottoreihin, vaan eri tekijöiden yhteisvaikutukseen. Esimerkiksi tuliolosuhteisiin, alkoon ja huomioon on otettava sekin, että melutaso, siten kuin se koetaan, ei ole mikään objektiivinen käsite, vaan se riippuu hyvin paljon vuorokauden ajasta, ähm, maantieteellisistä olosuhteista ja niin edelleen. Moottorimelun alentamisen suhteen päädyttiin sellaiseen johtopäätökseen, että ensinnäkin se lähinnä vaikuttaisi käyttäjän ja lähellä olevien henkilöiden kokemaan melutasoon. Ja jos äh, melupäästörajoja alennettaisiin lisää, siitä saatava hyöty olisi marginaalinen tai matala verrattuna niihin kustannuksiin, joita äh, se toisi tullessaan, kun moottorit pitäisi suunnitella uudelleen jotta moottorit tuottaisivat vähemmän melua ja melupäästöt siis alenisivat, kun otetaan huomioon, että tästä ei suorassa suhteessa seuraisi muutosta melutason kokemiseen kuluttajien taholta. Lisäksi me tutkimme sitten muitakin mahdollisuuksia joita tässä voitaisiin harkita melun päästöjen laskemiseksi huviveneissä ja vesiskoottereissa. Nämä mahdollisuudet liittyvät selvästi nopeuden laskemiseen tietyillä kapeilla vesialueilla ja siksi ehdotetun direktiivin Artikla 5 mahdollistaa jäsenmaille sen, että ne tietyillä alueilla asettavat melurajoituksia. E, siten niillä on mahdollisuus saada aikaan melupäästöjen alenemista näitä työkaluja käyttämällä. Sitten siis 3.3 alavaihtoehto siirtymäkauden käyttö, jossa PK-yritykset, erityisesti moottorin tuottajat saisivat pidennetyn siirtymäajan ja melupäästörajoja ei laskettaisi. Haluaisin korostaa sitä, että näillä raja-arvoilla on myönteinen vaikutus myös kilpailukykyyn ja työpaikkoihin, koska yksi EUn kohtaamista ongelmista tällä alalla on ollut se, että kun otetaan huomioon, että maailmanlaajuisesti on olemassa hyvin erilaisia vaatimuksia, niin tehtaissa täytyisi olla tai tuotantolaitoksissa ainakin kaksi eri tuotantolinjaa, jotka, vastaisivat, jotka vastaavat sitten eri puolilla maailmaa voimassa olevia vaatimuksia. Ja tällä hetkellä ehdotetaan sellaista direktiiviä, joka muistuttaa hyvin paljon muualla maailmassa käytössä olevia säädöksiä ja mahdollistaisi siis sen, että meidän teollisuutemme hyötyisi sitten sitä, että mittasuhteet nousisivat ja tämä edistäisi puolestaan kilpailukykyä, kun tuotantolinjoja ei tarvitsisi enää erotella toisistaan. Haluaisin päättää alustukseni tähän. Kiitoksia oikein paljon ja totta kai vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin, joita tästä nousee. Kiitoksia oikein paljon. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia paljon. Kiitoksia siitä, että esititte asian näin selkeästi. Tämä on hyvä pohja keskustelulle. Ennen kuin siirrymme keskusteluun, toivotan tervetulleeksi Astonin yliopiston Eurooppa-opintojen opiskelijaryhmän. Aivan sattumoisin, hyvät kollegat, tämä opiskelijaryhmä tuli paikalle juuri silloin, kun minä, minun mietintöni täällä käsitellään. No, ehkä he olisivat halunneet jotakin hieman kiehtovampaa. No, oli miten oli, he nyt nyt juuri tässä yhteydessä. Nyt on määrä kuulla esittelijän kanta ja sitten varjoesittelijöitä. Herra Schwab on paikalla Repo, Koferatti, Mandes, Ryyle ja herra De Jong. Valitettavasti ei ole paikalla, mutta hän voi varmaan puhua myöhemmin. Joten ehkä minä voin nyt avata tämän keskustelun esittelijän ominaisuudessa. Uskon, että on ollut erittäin hyödyllistä saada tämä vaikutusarviointi pohjaksi, koska kuten komissio totesi, kyse on direktiivin uudistamisesta ja direktiivin olemassa jonkin aikaa. Te totesitte myöskin, kuinka paljon valmistelutyötä on jo tehty direktiivin tarkistamisen suhteen. Tämä työ aloitettiin jo vuonna 2007. Nyt on korkea aika tehdä päätöksiä tässä asiassa. Kaikkein eniten tämä vaikuttaa kansalaisiin ja laitteiden valmistajiin. Heidän kannaltaan täytyy varmistaa, että sitä hoidetaan sen mukaisesti kuntoon. Te aivan lopuksi viittasitte eräiseen seikkaan, uusiin päästörajoituksiin. Käsittääkseni, te voitte varmaan kertoa, onko oikeassa vai en, käsittääkseni uusi ehdotus päästörajoituksiksi näiden veneiden osalta on rinnastettavissa amerikkalaisten sääntöihin, jotta vientimahdollisuudet eivät tästä heikkene. Ja kun tarkastellaan eurooppalaista vene-myyntiä ulkomaille käsin, niin tietystikin tämä on merkittävä parannus eurooppalaisten veneen rakentajan kannalta. Ja on hienoa, että ryhdymme pohtimaan asioita globaalilla maailmanlaajuisella tasolla, koska usein puhutaan lainsäädännöstä ja siitä, miten se mukautuu muun maailman sääntöihin. Tämä on mielenkiintoinen osa keskustelua minun nähdäkseni, kun tarkastelemme, miten pitkälti tässä keskustelussa on edistetty. Toiseksi te taisitte mainita joitakin sääntöjä, jotka liittyvät tämän mukauttamiseen muihin olemassa oleviin direktiiveihin. Nyt on yhdeksän direktiiviä työn alla yrityspääosastolla. Onko teillä jotain erityistä mielessä tässä suhteessa? Tähän liittyy samantyyppisiä seikkoja kuin esimerkiksi moottoripyöriin tällä hetkellä ehkä vielä enemmänkin tässä asiassa, koska veneen rakentamisessa on kyse useinkin mittatilausten mukaan rakennetuista veneistä, ei niinkään standardiveneistä. Ja te puhutte myöskin yksittäisten veneiden lupa hyväks, lupamenettelyistä, hyväksymismenettelyistä. Missä määrin täytyy tehdä muutoksia tähän ja miten hyvin tämä prosessi on jäsenvaltioiden hallinnassa tai valvonnassa? miten paljon täytyy julkisten päättäjien huomiota kiinnittää tähän asian loppumietinnän yhteydessä. Tässä olivat minun alustavat kommenttini, joten kenties nyt voin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille, jotta he voivat esittää asiansa. Haluaisin myöskin, niin kuin aina, todeta, että lausuntojen laatijoitakin on paikalla varjoesittelyiden ohella, mutta tietystikin varjoesittelyiden ja lausunnon laatijoiden täytyy tehdä läheisesti yhteistyötä asian työstämiseksi. Ja te tietänette, että tulemme järjestämään myöskin tapaamisen, jossa mukana on konerakentajia ja venerakentajia Düsseldorfissa. Tän, tämän viikon torstain tapaamme eri tahoja ja osapuolia. Kaikki, jotka haluavat mukaan tuolle tutkimusmatkalle, voivat tulla mukaan. Gare Midille täytyy tulla seitsemän aikaan aamulla jo Tämä saattaa jotkut teistä pitää kaukana tältä matkalta, mutta tuon vierailun yhteydessä voidaan tavata juuri niitä ihmisiä, joihin tämä sääntely kaikkein eniten vaikuttaa. Lausunnonlaatijat varmaan haluavat myöskin puheenvuoroja. Mutta aloitetaan kuitenkin varjoesittelijöistä. Dion Tatarilla ja Koferata ja kaikki muutkin, jotka haluavat puhua, saavat sitten puheenvuoron. Schwab voi aloittaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää teitä tästä lyhyestä alustuksesta. Haluaisin myöskin vielä todeta, että aikataulu, jonka täällä sihteeristö on laatinut, on ottanut huomioon kyllä osapuolten toiveet ja, ja se, että äänestämme 8. toukokuuta, niin sitä, sille ei liity estettä. No, mielestäni tämä on kyllä todella mielenkiintoinen aihe, koska jo nuoruudessani olen, tai siitä lähtien olen ollut kiinnostunut näistä urheiluveneistä. Mutta nyt tarkkailen en ainoastaan sellaisia, jotka ostavat tai myyvät näitä veneitä, vaan myöskin tämä direktiivi on kiinnostava ja myöskin olen puhunut osapuolten kanssa. Ja mielestäni tämä oli kyllä erittäin hyvä alustus, koska se, tässä on kyse hyvin monimutkaisesta aiheesta. No sitten tämä tiedonhakumatka äh, Düsseldorfiin on hieno asia, mutta ikävä kyllä näin lyhyellä varoitusajalla en pääse mukaan. Äh, jossain vaiheessa kesää lähden Bodenseille äh, Saksassa ja tulen siellä tapaamaan näitä osapuolia. Haluaisin muutaman asian ottaa esille. No nämä CO2 päästöjen vähentämiset, nämä kyllä vastaavat sitä, mikä taloudellisessa mielessä voidaan kyllä saavuttaa melko yksinkertaisella tavalla, ja myöskin eurooppalaiset venevalmistajat voivat varmasti eh, toimia näin ilman mitään kilpailuvääristymiä maailmanmarkkinoilla. Jos nyt näitä päästörajoja siirretään, niin kyllä tässä muut tulevat perässä, näin EU:ssa usein on. Ja muutama vuosi sitten Kaliforniassa on päätetty näistä päästörajoista, ja esimerkiksi Boodesessa minun vaalipiirilläni eh, täytyy näitä päästörajoja jo tänä päivänä toteuttaa. No sitten toinen enemmän poliittinen kysymys on se, että kun ajatellaan näitä melupäästörajoja, niin voimmeko niistä päättää? Olin esittelijä ah, auton renkaiden melupäästöjen suhteen, ja silloinkin oli jo erittäin vaikea määritellä, miten tuota melua mitataan, mitkä ovat ne tekijät, jotka siihen vaikuttavat. Joten tämä varovainen lähestymistapa, jota Euroopan komissio tässä ehdottaa, on kyllä hyvin puolustettavissa. Ja nyt täytyy sitten nähdä, että pitääkö joissakin kohdissa ehkä tehdä pieniä muutoksia. Ja sitten kolmas ja viimeinen asia, jonka haluan tässä todeta, on se, että uskon, että varsinkin kun äh, tässä nyt oli näitä äh, rintaimplanttiskandaaleja, jotka liittyvät tähän uuteen lainsäädäntöpuitteistodirektiiviin, niin auttavatko nämä valmistajien tiedot sisämarkkinoita pitkällä aikavälillä? Ja totta kai siis se, että tämä direktiivi voidaan sopeuttaa näihin muihin kahdeksaan, josta puheenjohtajakin puhui, niin se on tärkeää. No sitten minun maassani on vielä yksi asia, joka täytyy selvittää joka johtuu siitä, että tämä direktiivi pätee myöskin yksityishenkilöihin, jotka tuovat urheiluveneitä maahan. Ja Saksassa tuoteturvallisuuslainsäädännössä tästä ei ole päätetty, koska siinä soveltamisalassa ovat mukana ainoastaan yritykset, joten täytyy nyt sitten katsoa, että nämä yksityishenkilötkin tulevat direktiivin soveltamisalaan. Mutta tämä on asia, joka täytyy Saksassa vielä selvittää. Mutta muuten kyllä tämä komission lähestymistapa on erittäin hyvä tässä muodossa. Kiitoksia paljon. Uh, äh, Mr. Repo. Repo, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja ja kollegat, minä kiitän myös tästä erittäin asiantuntevasta alustuksesta. Tuota, minä olen myös kiinnostunut veneistä ja purjehdin tosin ja, ja olen aina ylpeä siitä, kun ei tarvitse moottoria käyttää. Eh, Yritän lähteä ilman moottoria satamasta ja tulla myös satamaan ilman moottoria. Mutta ymmärrän, että, että ilman moottoreita emme tule toimeen. Vaikka direktiiviuudistuksessa keskitytään lähinnä juuri teknisiin asioihin, niin on tärkeää, että, että tällä on juuri nämä ympäristösuojelukselliset <clears throat> ulotteet, että puututaan päästöihin ja meluihin. Kun puhutaan huviveneistä, niin pitää todella muistaa se, että puhutaan pitkäaikaisista vaikutuksista. On tärkeää, että, että, että nämä päästömääräyksien kiristämiset auttavat meitä suojelemaan luonnon ja vesistöjen laatua, mutta myös sitten se, että niillä on vaikutus myös kilpailuaseman parantamiseen. Mitä tulee tähän meluun niin, ja meluvaikutuksiin ja melusaasteeseen, niin kokemuksesta tiedän, että juuri kansalaisten kannalta nämä vesiskootterit, jotka nyt tulee mukaan tähän direktiiviin, niin nehän ovat juuri niitä, joita käytetään lähellä rannikkoa ja asuinalueita. Ja ja, ja, kaikki, ja ne tuntuvat niin, niin kuin turhalta, että <clears throat> eh, siihen todella on hyvä myös kiinnittää huomiota. Minä olen tavannut muutamia kansainvälisen kattojärjestön edustajia, ikomian edustajia, ja ymmärsin, että hekin suhtautuvat tähän uudistukseen periaatteessa myönteisesti. On hyvä, että otettiin huomioon myös nämä sosiaaliset vaikutukset ja niihin tietysti pitää kiinnittää huomiota vaikutukset työpaikkoihin. Mutta uskon, että puheenjohtajan herra Malcolm Harbourin johdolla me saamme aikaan hyvän lausunnon, jolla voimme sitten edistää kestävämpää kehitystä EU-ssa näin laajemminkin. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon herra Manders seuraavana. Thank you, chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle tästä alustuksesta. Ehdotus on erittäin tasapainoinen. Olen täysin samaa mieltä teidän alustavan kommenttinne kanssa. Meidän täytyy pohtia mahdollisuutta saada aikaan maailmanlaajuinen sääntely, koska rahoituskriisin vallitessa meidän täytyy pystyä viemään enemmän tavaroita EU-sta muuhun maailmaan, mikä meillä olisi globaali sääntely käytössä. Tämä voisi auttaa meidän talouttamme ja venerakennusalaa Euroopassa, koska hyvin monet pk-yritykset nimenomaan ovat kyseessä. Ainakin Alankomaissa ja varmaan sama pätee kaikkialla muuallakin Euroopassa. Olen erittäin iloinen siitä, että vesiskootterit on otettu tässä huomioon koska ihmisten silmissä nämä ovat kenties nimenomaan kaikkein ongelmallisimmat pienveneet, kun on kyse melusta ja muista haitoista. Joten on hienoa, että kesiskoetterit on otettu huomioon. Ja nyt on kyse markkinoille saattamisesta, mutta myöskin käytöstä EU-tasolla. Se, mikä tavarat tuodaan markkinoille, se myydään Yksityisen henkilön on sitten helppo viedä se Euroopan unionin ulkopuolelle ja käyttää sitä jossakin muualla. Ja mikäli ei ole Euroopan unionin lainsäädäntöä, niin eihän tällainen käy päänsä. Tämänkin puoli täytyy ottaa huomioon. Kuulin myöskin veden rakentajilta, että esimerkiksi dieselin käyttö joissakin maissa on sellaista, että autojen ja traktorin käyttämä diesel soveltuu käytettäväksi myöskin veneissä, joissakin maissa ei. Tämä täytyy ottaa myöskin huomioon. Joissakin maissa on tehty ero näiden välillä, joissakin maissa ei. Ja viimeisinä asiana puheenjohtaja halusin mainita vielä erään seikan. Tässä tämän direktin yhteydessä ehkä tämä ei ole soveliasta, mutta kuten tiedätte, traktoreiden ja muiden yhteydessä puhutaan aina lisensseistä. Vene lisenssi, Euroopan laajuinen veneen lupa voisi olla erittäin hyödyllinen asia, varsinkin kun on kyse pikaveneistä ja pienveneistä. Ehkä tätä ei saada tämän direktiivin yhteyteen, niin tästä voitaisiin lähettää vähintäänkin kirjelmää TRAN-valiokunnalle. Tätä ei kyllä voida ottaa tähän direktiivin, koska kyse on näiden ajoneuvojen rakentamisesta, mutta Ziller liikennevaliokunnasta ehkä voisi paremminkin olla kiinnostunut kaikkien liikenne välineiden turvallisuudesta. Olipa sitten kyse judan kuljettajista tai auton kuljettajista tai veneen ruorin käänteistä roveryille. Voin puhua melko lyhyesti, koska tässä nyt on kaikki jo sanottu, ei järkevää toistaa kaikkia asioita. Minulla on vielä kysymys, että miksi nämä yksityiset tuonnit on otettu pois. Äh, herra Mandeskin esitti saman kysymyksen, se mitä te kysyitte mitä tulee näihin kansainvälisiin standardeihin. Tämäkin oli minun kysymykseni, joten tästä syystä lyhyestä virsi kaunis. Mielestäni voimme tehdä tässä hyvin rakentavaa yhteistyötä ja minulla on sellainen vaikutelma, että kaikki haluamme mennä samaan suuntaan ja komission äh, lähtökohta on erittäin hyvä. Okay. Um, let's... Selvä. Kaksi lausunnonlaatijaa, Ziller ja Tatarella. Olkaa hyvä. Uh- Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että saan tilaisuuden osallistua tähän keskusteluun ja myötä vaikuttaa tämän mietinnön laatimiseen. Haluaisin kiittää myöskin komissiota sen esittämästä alustuksesta direktiivin pohjaksi. Muutama sananen vain. Emme ole aloittaneet vielä keskustelua liikennevaliokunnassa, mutta olettaisin, että niin kuin aina, avain huomio tulee keskittymään samantyyppisiin asioihin kuin teilläkin. Esimerkiksi kun on kyse moottoripyöristä, aina puhutaan turvallisuudesta ja uskon, että liikennevaliokunnan kollegoiden mielestä tässäkin tapauksessa turvallisuus on tärkein päällimmäisen asia. Minä pyrin nyt pitäytymään lausunnon laatijan ominaisuudessa liikennevaliokunnassa järkeviin seikkoihin vain, joten en halua nyt puuttua esimerkiksi EUn kilpailukykyyn maailmanlaajuisella markkinakunnan kyse vesiliikennevälineistä. Soveltamisala on aina tärkeä kysymys, koska tämä on yksi tapa, jolla voidaan saada aikaan joustoa tai tietyt eturyhmittymät mukaan tai tämän soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on aina tärkeä kysymys. Entä sitten EU-lisenssi vesiliikennettä varten? Mikäli muistan oikein, tästä keskusteltiin kyllä liikennevaliokunnassa, mutta Tämä ei suoraan nyt liity tähän asiaan. Entä sitten päästörajata? Komissio on laatinut kustannushyötyanalyysin ja 3.3 vaihtoehto tuntuu järkevältä. Mitä metelin vähentämiseen tulee, melun vähentämiseen? Valiokunnassa voidaan tästä vielä keskustella. En vielä tiedä, mikä keskustelun tulos tulee olemaan ja minkälaisen lausunnon teille laadimme, mutta joka tapauksessa kiittäisin teitä tilaisuudesta saada olla täällä tänään. Thank you, Mr. Kiitoksia sitten edustaja Tatarella. Kiitoksia puheenjohtaja. Oli eh, todellakin järkevää olla täällä tänään paikalla ja kuulla eh, teidän alustuksenne ja myöskin komission alustus. Tämä kyllä antoi meille aika paljon välineitä arviointia varten. Tämä on eh, tärkeä markkinoiden osa-alue, jota täytyy tukea ympäristövaliokunnassa. Me tulemme käsittelemään eri toten ympäristöön liittyviä tekijöitä. Minun arvioni komission äh, ehdotukseen on kyllä myönteinen, mutta olen sellaisessa valiokunnassa mukana, joka aina esittää hyvin paljon kysymyksiä. Tämä on nyt tällainen äh, hiukan vaarallinen alue, koska tässä on eh, esimerkiksi kilpailukyky, kasvu, työllisyys, mutta toisaalta myöskin eh, tähän vaikuttavat myöskin ympäristönsuojelulliset vaatimukset. Minä toistan vielä, näen tämän kyllä kaiken kaikkiaan myönteisenä arviossani. Mielestäni tässä voisi ehkä vielä enemmän puuttua näihin melupäästörajoihin. Tämä voidaan tietysti ratkaista sillä tavoin, että esimerkiksi nopeuksia rajoitetaan, mutta nopeusrajoitukset liittyvät ehkä ennemminkin turvallisuuteen, ja tämä täytyisi joka tapauksessa ottaa huomioon. Mutta tässä voisi ehkä vielä tehdä hiukan eh, lisää työtä, jotta tämmöinen niin sanottu akustinen eh, puoli otettaisiin huomioon, eli melua vähennettäisiin. Tätä ongelmaa ei ole arvioitu riittävässä määrin. Sitä ei ehkä oteta huomioon samalla tavoin kuin nämä muut päästöt, mutta melu on asia, mikä vaikuttaa kyllä aivan suoraan ihmisiin ja ympäristövaikutukset tulevat hiukan myöhemmin vasta. Uh, yes, well, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon näistä kommenteista. Haluaako joku muu vielä esittää? kiinnittää huomionsa tässä vaiheessa. Herra Koferaatti, anteeksi, hän olittekin puhujalistalla niin alun perinkin. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission tekemä työ tähän päivitykseen liittyen on kyllä vaikuttavaa, mutta haluaisin tässä tehdä vastaavanlaisen huomion kuin muutkin kollegat, eli nämä rajoitukset eivät nämä, koska esimerkiksi kun ajatellaan melupäästöjä, ei ole olemassa mitään sitovia rajoituksia, varsinkin kun ajatellaan näitä vesiskoottereita. Eihän tässä nyt voida puhua kunnioituksesta ympäristöä kohtaan, jos näiden ajoneuvojen kohdalla ei ryhdytä toimiin, mitä tulee melupäästöihin. Näitä vesiskoottereitahan käytetään aina rannikon läheisyydessä. Yleensä on niin, että myöskin kaikkein nykyaikaisimmat näistä skoottereista ovat kovin äänekkäitä. Niiden melu on liian suurta ja tästä syystä onkin hämmästyttävää, kun ajatellaan komission kantaa. Ei, ei pidä paikkansa, että ei olisi olemassa sellaisia teknisiä välineitä, joiden avulla voitaisiin tuo melutaso määrittää – ja myöskin yritysten näkökulmasta näitä melupäästöjä voitaisiin vähentää. Tämä vahvistaisi eurooppalaista teollisuutta, koska se nyt ajatellaan tuota ensimmäistä kustannusvaihetta ja siitä olisi päästy yli, niin kyllä Eurooppa kykenisi sellaisia ajoneuvoja valmistamaan, jotka ovat kilpailukykyisiä, koska muualla maailmassa tätä kysymystä ei olisi käsitelty näin tiiviisti, joten tästä syystä pyytäisinkin, että vielä hyvin vakavasti harkittaisiin ja pohdittaisiin tätä kysymystä. Eihän tässä hienossa teoksessa tai työssä tuollaista puutetta voisi olla. Ja tämä puutehan tulee aivan entistä selvemmäksi tässä ajan myötä. No sitten tämä sertifiointi, lupamenettely. Jos nyt tarkastellaan menettelyjä, niin tämä on varmastikin se tapa, joka nopeuttaa prosessia, mutta se toimii ainoastaan yhdeltä pohjalta. Tässä pitäisi myöskin ajatella niitä seuraamuksia eh, niiden osalta, jotka antavat vääriä tietoja. Niiden tulisi olla riittävän vahvat nämä sanktiot johtaisivat siihen, että jotkin eivät ehkä toimisikaan sillä tavalla kuin tekisivät muuten. Tässä todellakin täytyy sitten antaa oikeita tietoja. Jos meillä on tämä oma-aloitteinen sertifiointi, niin kyllä sitten eh, sanktioiden täytyy olla selkeät. Tämä on asia, joka täytyy ottaa huomioon ja joka voi myöskin toimia ikään kuin pelotteluna. Ähm. Kiitoksia näistä erittäin hyödyllisistä kommenteista. Teen loppuyhteenvedon ja kerron sitä aikataulusta, mutta kenties komission edustaja voi suoraan vastata joihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät vaikutusarvioon. Melukysymys vaikuttaa ehkä tärkeimmältä seikalta. Te totesitte, että se on kyllä teidän tekstissänne katettuna, joten nyt te saatte tilaisuuden vastata. Thank you very much. So, uh, in the first place... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa sen, että ehdotuksen ympäristöllinen osuus on hyvin samantyyppinen kuin Yhdysvalloissa voimassa olevat säännöt. Eli kun katsotaan tätä kilpailukyvyn edistämistä ja työpaikkojen säilyttämistä Euroopan unionissa, niin se on sen kannalta hyvä asia. Me olemme täysin kunnioittaneet mukauttamista uuteen lainsäädäntökehykseen. Me olemme tuoneet mukaan käsitteet tilanteen yksityisestä tuojasta, tuo yksityisestä tuonnista. Tästä parhaillaan keskustellaan, mutta kysymys, jonka herra Mendes esitti, kysymys on siitä, että varmistamme tietyn tyyppisten veneiden mukanaolon, nimenomaan nämä vesiskootterin jos varmistaaksemme sen, että jos ne ostetaan kolmansista maista, niin ne ovat kuitenkin EU-lainsäädännön alaisia silloin, kun niitä EU-alueella käytetään. Tämä on yksi niistä tärkeimmistä täsmennyksistä ja selvennyksistä, joita meiltä vaadittiin silloin, kun tätä ehdotusta valmisteltiin. Mitä sitten tulee melukysymykseen? Se on hyvin hankala kysymys. Me emme ole sanoneet, ei teknisesti olisi mahdollista mitata melupäästöjä. Me sanoimme vain sen, että kyse on henkilökohtaisesta havainnosta ja ihmiset havaitsevat melua eri tavalla. Nämä ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Keskeinen seikka on se, että me emme saavuta mitatun melun suhteellisen osuuden laskemista melupäästöjen, moottorimelupäästöjen laskemisella. Eli jotta voisimme saavuttaa merkittävää edistystä tällä alalla, tämä pitäisi suunnitella uudelleen, tämä koko moottori, mikä toisi mukaan mikä toisi mukanaan hyvin suuria kustannusvaikutuksia paitsi teollisuudelle myös niille kuluttajille, jotka haluavat ostaa veneitä tai näitä vesiskoottereita. Kun otetaan huomioon vielä se, että e, havaitun melun taso ei pelkästään liity itse moottoriin, vaan riippuu hyvin suuresti myös muista seikoista, kuten nopeudesta, veneiden määrästä, säätilasta ja niin edelleen, ja jotta me todellakin voisimme tehokkaasti kuluttajan suojelua harrastaa, harjoittaa, meidän täytyisi ottaa nämä kaikki näkökohdat huomioon, jos me haluamme käytännössä saada aikaan merkittäviä muutoksia melutasossa. Siksi ehdotuksen, lainsäädäntöehdotuksen artikla 5 antaa jäsenmaille mahdollisuuden sellaisessa tilanteessa, missä meluongelmia on, ryhtyä sellaisiin toimiin, jotta he, ne voivat löytää käytännöllisiä ratkaisuja tälle ongelmalle. Kiitoksia. Tai tähän ongelmaan, anteeksi. Kiitoksia. Uh, well, I think this is something we'll... Uskoakseni me tulemme keskustelemaan tästä suurella mielenkiinnolla vielä veneen rakentajien kanssa. Aivan oikein puolella on edelleenkin, olen edelleenkin huolestunut asiasta. Te katsotte, että voisi olla mahdollista säädellä melukysymystä kansallisesti. Mutta uskoakseni liikennevaliokunta on kiinnostunut sellaisestakin mahdollisuudesta, että paikallisviranomaiset voivat määritellä nopeusrajoituksia, joskus jopa voidaan rajoittaa, mitä venetyyppejä sallitaan sisävesille – esimerkiksi sähkö, veneiden käyttö rauhanomaisia sisävesialueilla voidaan säännellä. Meidän täytyy kuitenkin antaa selkeää osviittaa EU-tasolla näistä asioista. Näistä asioista tullaan vielä keskustelemaan. Kysehän on uudelleen laaditusta toisinnosta, ja meidän täytyy olla joustavia sen suhteen, mihin päädytään tämän viikon tutkimusten osalta – mutta aion joka tapauksessa suhteellisen pian vielä toimittaa teille mietintöluonnoksen. Lähetän sen kääntäjille 7. helmikuuta, jotta voimme keskustella tästä helmikuun lopulla 28. päivä 15. maaliskuuta tulee olemaan Tarkistuksen jättöraja ja sitten uuden tarkastellaan tekstiä sen jälkeen. Lausuntoa laativat valiokunnat voivat kenties kertoa, minulle sopiiko tämä aikataulu näille muille valiokunnille. Mielelläni toivoisin, voivani keskustella vielä muidenkin valiokuntien lausunnonlaatijoiden kanssa 25. huhtikuuta. Tämä tulisi vielä käsittelyn valiokunnassa ja sitten toukokuussa valiokunta äänestäisi ja kesäkuussa tämä menisi täysistuntoon. Tämä olisi alustava aikaraja. Toivottavasti varjoesittelijöille tämä sopii niin ikään. Ja kun otetaan huomioon, miten pitkään tätä asiaa on jo vatvottu, niin ei tässä varmaan mitään suuren suuria muutoksia synny, mikäli jäätäisiin odottelemaan. Ajatus edellisestä kuulemistilaisuudesta. Siitä totesin, että on hienoa tavata sekä asiakkaita että veneen rakentajia. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu. Mitä halutaan kuulla myöskin paikallisviranomaisia ja kunnallistason toimijoita. Herra Schwab muistutti meitä siitä, että Genevijärvellä hänellä on yhteyksiä ja herra Revolla on myöskin Suomessa suuria sisävesiväyliä, joiden osalta hänellä on kokemusta ja sieltäkin puolta saadaan tietoa. Kiitoksia paljon joka tapauksessa komissiolle tämän asian esittelystä ja alustamisesta. Nyt voimme siirtyä seuraavaan asiaan. Tämä käsittely pitikin aloittaa kello 11.30 tismalleen. Kyse on näkemysten vaihdosta Rouva Bastosin johdolla. Tervetuloa Rouva Bastos. Kyse on meidän vastauksestamme komission työasiakirjaan. Ja kyse on 20 tärkeimmästä huolenaiheesta kansalaisten ja yritysten taholla sisämarkkinoiden toiminnan suhteen. Mehän voimakkaasti valiokuntana peräänkuulutimme tätä, kun työstimme sisämarkkinan asiakirjaa Ja kun asiakirja saatiin, katsoimme, että on järkevää, että me myöskin reagoimme siihen tavalla tai toisella. Ja etenkin meidän täytyy antaa parlamentin muillekin valiokunnille mahdollisuus reagoida. Joten olemme pyytäneet suuren joukon valiokuntia mukaan yhteistyöhön keskustelemaan tämän mietinnön sisältämistä tai kertomuksen sisältämistä asioista. Olisi hienoa kuulla Rova Bastosin suulla, miten tämä asia nyt etenee. Varjoesittelijä Vrepo ja myöskin Rochefort ovat paikalla. Ryyle on myöskin vihreän varjoesittelijä Rova McClarkin ja herra de Jong ovat myöskin paikalla. Rova Bastos, kenties te voisitte nyt kertoa, missä mennään ja miten tämä prosessi on sujunut. Rova Verhoeven komission puolelta on niin ikään paikalla. Hän johtaa työryhmää, joka käsittelee sisämarkkina- ja solvit-kysymyksiä. Kenties hänellekin voitaisiin antaa mahdollisuus vastata kysymyksiin ja viedä eteenpäin feedbackia, jota hän täältä saa mukaansa. Rova Bastos, voisitteko kertoa ensin, miten tämä hanke on edennyt? Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä en nyt tiedä, kuinka paljon minulla on aikaa tälle puheenvuorolle, mutta pyrin nyt kuitenkin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Nyt on se aika määritellä puitteet tälle tärkeä, tärkeälle mietinnölle. Kyse on siis Euroopan kansalaisten yritysten 20 tärkeimmästä huolenaiheesta sisämarkkinoiden toiminnassa. Ja tämä mietintö on kyllä ratkaisevan tärkeä. Nyt on se ajankohta, milloin me keskustelemme tästä mietinnöstä, työstämme sitä. Meillä on taloudellinen, sosiaalinen, yhteiskunnallinen kriisi äh, tässä Euroopan rakentamisessa. Ja nyt on ensimmäistä kertaa sellainen skenaario, että kaikki tämä on uhattuna. Me haluamme totta kai jatkaa tämän hankkeen parissa, äh, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta. Haluamme jäsenvaltiot mukaan kaikki nämä asiat ja tekijät tulisi ottaa huomioon sisämarkkinoiden osalta. Sisämarkkinat on toisenlainen hanke, hanke saada aikaiseksi Eurooppaa, joka voi myöskin ottaa uutta toivoa mukaan. Ja tässä suurimpana prioriteettina on saada myöskin kansalaiset tähän Euroopan rakentamiseen mukaan. Ja tämä mietintö laadittiin siltä pohjalta, että komissio ensin toimitti nämä 20 tärkeintä huolenaihetta sisämarkkinoiden toiminnasta. Ja nämä ongelmathan käyvät kansalaisille selviksi silloin, kun he esimerkiksi matkustavat, siirtyvät omasta jäsenmaastaan toiseen, jos he ehkä tekevät työtä toisessa maassa, ovat laajentaneet toimintaansa, yritystoimintaa toisiin maihin Euroopassa, Euroopan talousalueella. Ja nämä ongelmat eivät ainoastaan liity päivittäisiin kysymyksiin, sosiaaliturvaan tai terveyspalveluihin Euroopan tasolla. Tähän liittyy myöskin kotipaikka. Ja esimerkiksi oleskelulupien jakaminen syrjintä työpaikoilla tai esimerkiksi ajoneuvojen myöntämisessä jäsenvaltioiden, toisten jäsenvaltioiden diplomien tunnustaminen. Siis tässä on koko joukko eri tekijöitä, ongelmia. Tätä listaa voisi jatkaa vielä. Tämän mietinnön kohdalla kysehän on saada tällainen kokonaiskuva sisämarkkinoiden toiminnasta – lähtökohtana on analyysi, jonka komissio ja sen pääosassa tekivät. Solvit oli siinä mukana, mutta myöskin yksittäiset verkostot, European Enterprise Network, myöskin kansalaisten kysymyksiä käsittelevät verkostot, eurobarometri, muut ryhmät – tässä nyt on työskentely, sisämarkkinoiden työstö, työskentelytavassa otettu tiettyjä puutteita esiin. Nämä puutteet liittyvät eritoten viestintään. Tietojen antamisessa on puutteita. On paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole riittävästi tietotaitoa, tietoa oikeuksistaan. He eivät myöskään tiedä, mistä he voisivat saada apua. Kyse, on myöskin Euroopan unionin juridisten puitteiden puutteista. Monilla sektoreilla on, on olemassa aukko Euroopan juridisen puitteiston ja, myös, ja käytännön välillä. Sitten on myöskin olemassa juridinen tyhjiö toisaalta, joka oikeastaan heijastelee sitä, että Euroopan unionin juridinen puitteisto ei vastaa kansalaisten ja yritysten toiveita ja vaatimuksia, koska usein on sellainen, tilanne on sellainen, että kansalaiset ajattelevat, että Euroopan unioni sääntelee tietyt osa-alueet, mutta oikeastaan nämä eivät kuitenkaan ole unionin toimivaltuuksia, vaan jäsenvaltioiden. Eli tässä täytyy päästä näistä vapaan liikkuvuuden esteistä eroon sisämarkkinoilla. Tämä on todella kiireellinen asia. nämä ovat prioriteettiasioita tässä vaiheessa. Sisämarkkinathan on aivan valtaisa hanke, projekti Euroopan rakentamisessa. Se on hanke, joka myöskin hioutuu tässä ajankulussa, niin kuin komission jäsen Barnier, joka on seurannut tätä aihetta hyvin tarkasti, totesi. Eli tässä pitäisi vastata kansalaisten kysymyksiin. Tämä on vaatimus meille, Euroopan kansalaisten valitsemina henkilöinä. Eihän se nyt voi olla niin, että me emme löydä vastauksia näille, näihin tärkeimpiin kysymyksiin, näihin 20 kysymykseen. Me, meillä on jo puitteisto olemassa ja varmasti myöskin sopivaa lainsäädäntöä, joka voisi löytää vastauksen näihin kysymyksiin. Tässä kuitenkin tärkeää on se, että olemme tietoisia siitä, että usein jäsenvaltiomme eivät välttämättä seuraa tätä kaikkea niin tarkasti, eivätkä välttämättä myöskään toimeenpanen toimenpiteitä riittävän hyvin, eivätkä myöskään täytäntöönpane la- unionin lainsäädäntöä riittävässä määrin, koska tämä voisi helpottaa ihmisten elämää, olivatpa nämä joko opiskelijoita, työntekijöitä vai muita ja myöskin yritysten elämä helpottuisi näin tässä yhteisön puitteistossa. Kun nyt ajatellaan tätä globaalia taloutta ja meidän täytyy painottaa liikkuvuutta eh, Euroopan talousalueella ja Euroopan unionin alueella, niin totta kai meidän täytyy olla valmistautuneita myöskin siihen, että taloudelliset tehtävät tulee hoidettua hyvin ja että meidän kaupallinen, sosiaalinen rooli otetaan huomioon. Tässä mielessä meidän täytyy löytää ratkaisu ja täytyy myöskin kyetä poistamaan huolenaiheet, koska nämä ovat kansalaisten päivittäisiä huolenaiheita. Ne ovat tärkeitä. Tässä nyt on yhteenveto niistä 20 tärkeimmästä. Ja mikäli nyt sitten onnistumme myöskin tehokkaasti vastaamaan näihin huolenaiheisiin ja kysymyksiin, niin voimme myöskin varmasti vaikuttaa siihen, että luottamuskriisiä, jota kansalaisten keskuudessa esiintyy tähän EUn toimintaan, hälvenee. Tämä on meidän velvollisuutemme. Tämän mietinnön kohdalla, jolla on kyllä aika merkittävä symbolinenkin merkitys, niin sen tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti vastata näihin kysymyksiin, joita Euroopan kansalaiset ovat esittäneet. nämä kysymykset ovat sellaisia, että niillä täytyy olla meille myöskin prioriteetti. Olen vakuuttunut siitä, että on tähän, tätä mietintöä kohtaan osoitetaan kiinnostusta ja on hienoa, että kaikki varjoesittelijät ovat täällä. Toivon, että voin tehdä heidän kanssaan hyvin menestyksekkäästi yhteistyötä ja toivon myöskin, että nämä kahdeksan valiokuntaa tulevat myönteisesti vaikuttamaan tämän mietinnön laatimiseen. Olen siitä kyllä vaikuttunut. Meillä on kulttuuri, talous, ympäristö, teollisuus, työllisyys, oikeudellisten asioiden, kansalaisvapauksien, teo- liikenteen valiokunnat mukana. Eli tässä on kyllä koko joukko valiokuntia. Tämä varmasti on intensiivistä, mielenkiintoista työtä ja meillä on myöskin sellainen vaikutelma, että lopputuloksella on myöskin tärkeä rooli sitten, kun ajatellaan kansalaisia. No, minä nyt päätän tähän. Keskustelukin tästä on tärkeää. Ja haluan tässä myöskin kuulla, mitä varjoesittelijöillä on sanottavana. Aivan lopuksi toteaisin vielä, että 19.21. maaliskuuta tulemme käsittelemään tätä mietintöä uudestaan. Meillä on myöskin aikataulu tarkistusten jättämiselle. Se on 12. huhtikuuta. 8. toukokuuta tarkistukset katsotaan läpi. 19. kesäkuuta äänestetään täällä valiokunnassa ja täysistunnossa sitten syyskuussa. Haluaisin myöskin kiinnittää huomionne siihen, että varmastikin kohdissa 7.12 tulee puhetta. Tässä on esimerkiksi tilin avaamiset ja rahoituspalvelut kyseessä. Ja voimme tässä myöskin e- varmasti päästä sopuun talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa, jotta lausuntoa voidaan työstää eteenpäin. Ja että meillä on sitten myöskin hyvä yhteistyötä odotettavassa IMKON ja EKONin välillä. Ja nyt sitten jään odottelemaan, mitä kollegoilla on sanottavana tästä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Well, thank you very much indeed, Mrs. Kiitoksia paljon, rouva Bastos. On hienoa havaita, että teette läheistä yhteistyötä muidenkin valiokuntien kanssa. Ja hyvä olisi kuulla muiltakin valiokunnalta, miten niiden puolella edetään. Nyt kuulemme varjoesittelijät. Herra Repo on paikalla ja Manders varmaan haluaa puhua myöskin Rochefort kenties ja Ryyle on paikalla niin ikään ja McClarkin ei ole. De Jong on puolestaan paikalla. Herra Gyrk, oletteko jonkun toisen valiokunnan esittelijä vai miksi te olette täällä? Hienoa, hyvä. Vastaus ilman mikrofonia, tosi. Ja Rova Gepard. Joten tässä puhelista toistaiseksi herra Repoinsin. Eh, niin arvoisa puheenjohtaja, minun on helppo yhtyä näihin eh, mielipiteisiin, jotka Rouva Bastos toi tässä esille. Sisämarkkinathan ovat todistettavasti tuoneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana paljon erilaisia etuja kansalaisille ja yrityksille, mutta siitä huolimatta monet kokevat ne vielä itselleen vieraiksi. Todella meidän tehtävänä on vakuuttaa kansalaiset kuin myös yritykset yhteismarkkinoiden, sisämarkkinoiden yhteisistä eduista. Minä itse katson, että meidän on tärkeää nostaa esiin etenkin ammattipätevyyksien tunnustaminen ja työntekijöiden liikkuminen ja sitten kaikki ne sähköiseen kaupan käyntiin liittyvät esteet. Ja Eh, todella etsiä keinoja näiden esteiden purkamiseksi. Sitten on tärkeää eh, todella mm, muistaa myös meneillään oleva vapaaehtoisuuteen ja vaihtoehtoisuuteen perustuvien riidan ratkaisumenetelmien kehittäminen. Eh, se on aivan oleellista sisämarkkinoiden toiminnan kannalta niin kuluttajille kuin elinkeinon harjoittajille – että he voivat sopia erimielisyytensä ilman raskasta oikeudenkäyntiä. Eh, useiden eri direktiivien ja asetusten implementoimisen yhteydessä yhdeksi ongelmaksi on noussut kansallisten viranomaisten toiminta tai pitäisikö sanoa paremmin niiden toimimattomuus ja että tuo implementointi on epäonnistunut ja että kansalaiset ovat kokeneet vääryyksiä. Kaikki tämä kertoo siitä, että kaikilla kansallisilla viranomaisilla ei ole aitoa halua tai sitten mahdollisuuksia perehtyä riittävän laajassa, riittävässä, riittävän laajasti EUn säädöksiin. Kaikki me tiedämme, että ei näistä säädetyistä direktiiveistä ja asetuksista ole mitään hyötyä – ellei niitä oteta kansallisella tasolla käyttöön. Ehm, ja sen tähden onkin tärkeää, että me mietimme niitä tukitoimia, joilla voisimme edistää niin kansalaisten kuin myös heidän ohella kansallisten viranomaisten tietämystä erilaisten EU-säädösten panosta ja niiden soveltamisesta – pitkällä tähtäyksellä tällainen tukeminen olisi myös sisämarkkinoille suuri etu. Mutta uskon, että saamme rouva vastosi johdolla yhteistyössä varmaan aikaan hyvän lausunnon, jonka avulla voimme edistää yhteisten sisämarkkinoiden toimintaa ja myös vahvistaa EUn globaalia kilpailukykyä kaikkinensa. Tämä tällä kertaa. Uh, thank you, Mr. Kiitos, herra Repo. Manders, haluatteko te sanoa jotakin? Ei, siinä tapauksessa Rova Ryyle. Uh, uh, Mr. de Jong. Ja herra de Jong myös. Dank u wel, voorzitter. Um, ik, um... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin aluksi todeta, että minun mielestäni kyse on kolmen tyyppisistä ongelmista – Kyse on avainongelmista, joista olen puhunut esimerkiksi oman vaalipiirini ihmisten kanssa. Joskus olen joutunut vakuuttelemaan vakuuttelemasta päästöönikin ihmisille, että sisämarkkinoista on heille hyötyä. Olen tämän valiokunnan jäsen, mutta usein kuulen ihmisten sanoman, miten sisämarkkinat vaikuttavat esimerkiksi ammattiyhdysoikeuksiin ja muihin sosiaalisiin oikeuksiin. Ja toisaalta miten verotukseen on tullut muutoksia ja ihmiset katsovat, että monet muutoksista ovat äh, muutoksia huonompaan suuntaan. Kreikasta ja Portugalista yritykset siirtyvät Alankomaihin, ei siksi, että ne eivät toimia Alankomaissa, vaan siksi, että ne eivät halua maksaa niin paljon veroja. Ja sitten Kreikasta ja Portugalista katoavat ihmisiltä tulot. Tämä on skandaalinomaista. Herra Monti on kiinnittänyt jo ongelmia muinoin näihin ongelmiin. Mutta mikäli kaikki perustuu pelkästään ihmisten tekemiin valituksiin ja huolenaiheisiin ja teknisiin ongelmiin, joihin ihmiset törmäävät, tämä ei riitä, vaan täytyy tarkastella asioita hieman laajemmin. Mikäli katsotaan asioita laajemmin, nähdään myöskin laajempia, suurempia ongelmia. Meidän pitäisi kiinnittää huomiota ei pelkästään ihmisten kohtaamiin teknisiin ongelmiin, vaan laajempiin kysymyksiin. Näistäkin täytyy joskus puhua. Toinen ongelmaryhmä ovat markkinoihin liittyvät ongelmat, kuten esimerkiksi verkkovierailuongelmat, oikeus avata pankkitili, mikäli toimii esimerkiksi opiskelijana jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Pankkitilin avaaminen ei ole aina kovin yksinkertaista. Lisäksi energialaskuihin liittyy ongelmia. Joskus tilanteet ovat hyvinkin monimutkaisia. Energiamarkkinoiden tarjonta on erittäin monimutkaista ja aivan oikein on, että kuluttajat valittavat sitä, etteivät oikein ymmärrä, missä mennään. Tämän tyyppisiä ongelmia meidän täytyy myöskin käsitellä meidän valiokunnassamme. Toteasin, että jo 90-luvulla, muistaakseni, yritin tuoda belgialaisen autoni Alankomaihin. Yritin viedä sen sinne. Ja ette voi uskoa, kuinka paljon tästä syntyi paperisotaa. Ja kyse oli pelkästään yksinkertaisesta auton viennistä maasta toiseen, ja tästä oli valtava paperisota. Ja sisämarkkinoiden piti jo tuolloin toimia. Tällaiset ongelmat haittavat sekä liikemiehiä että tavallisia ihmisiä. Näihinkin täytyy puuttua tämän tyyppisiin ongelmiin. Lisäksi tällä alallakin tehdään paljon petoksia. Ja kolmas ongelmakenttä, johon haluaisin kiinnittää huomiota, on internetkauppa ja sen ongelmat. Nyt meidän täytyy kerta kaikkien luoda jonkinlaiset puitekehykset sitä varten, että tavaroiden ostaminen ja myyminen internetin kautta olisi turvallista ja että tavallista kuluttaja voitaisiin paremmin suojata. Ongelmia on kovin monia, joten toivotan esittäjälle vain onnea ja menestystä, kun hän pyrkii handlaamaan kaikki nämä ongelmat. Kiitoksia. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne näistä hankaluuksista, joita tavalliselle kansalaiselle koituu, kun hän pyrkii ymmärtämään sisämarkkinoita ja sen retoriikkaa ja miksi me haluamme ylipäänsä viedä eteenpäin tätä monimutkaista hanketta. Dion ja sitten Gepard. Mindenek előtt Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan aivan aluksi kiittää komissiota tästä työasiakirjasta, joka on erittäin hyvin jäsennelty ja edustaa uutta lähestymistapaa uudelle suunnalle tässä tulevassa työssämme. Olen myöskin samaa mieltä ensimmäisen ajatuksen kanssa tässä asiakirjassa. Se, että sisämarkkinat on yksi suurimmista Euroopan unionin saavutuksista. Ja totta kai kansalaisten odotukset äh, ovat vastavalaiset ja meidän täytyy selkeästi vastata äh, näihin heidän kysymyksiinsä ja valituksiinsa. Ja tämä pätee eritoten nyt rahoituskriisin aikana. On erittäin tärkeää, että me uudistamme näitä sisäisiä prosessejamme. No mikä on myöskin tässä työasiakirjassa ja mietinnössä hyvä, on se, että me hiukan myöskin katsomme koko sisämarkkinoiden toimintaa kokonaisuudessaan. Tämä voi olla kyllä erittäin hyödyllinen asia. No sanottuani tämän haluaisin tässä nyt erityisesti kiinnittää huomiota kahteen asiaan tässä asiakirjassa on hienoa, että voin olla täällä IMKossa varajäsenenä tästä eteenpäin. Edustan tietysti myöskin tuota pääasiallista valiokuntaani ja tästä syystä keskityn tässä erityisesti energia- ja liikennekysymyksiin, jotka ovat minun toisen valiokuntani vastuualueita. No nyt sitten energiasta. Haluaisin nyt kiinnittää huomionne samankaltaisuuteen ja eroon. Mitä tulee tähän samankaltaisuuteen? Niin ikävä kyllä. Tämä kysymys, joka liittyy täytäntöönpanon puutteeseen kansallisessa lainsäädännössä, on vakava asia ja se kyllä pätee aika moneen jäsenvaltion energiaan alalla 18 jäsenvaltiota ovat rikkomusmenettelyn alla, koska ei ole täytäntöön pantu toimia. Ja 16 telekom-alalla. Eli kun nyt sitten arvioidaan lainsäädännön täytäntöönpanoa, näillä osa-alueilla, niin se on hankalaa, koska niitä ei kaikissa jäsenvaltioissa ole toteutettu. Ja mitä tulee sitten tähän eroon näillä kahdella osa-alueella näin kuluttajan näkökulmasta, niin ensimmäiseksi kiinnittäisin huomiota siihen, että hinnat nousevat energiasektorilla, kun taas maksut televiestintäsektorilla – kasvat, laskevat, eivät kyllä, kylläkään mitenkään merkittävästi. Uskon, että kun ajatellaan energiasektoria, hintojen kasvu liittyy siihen, että raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, emmekä ole kykeneet panostamaan kilpailukykyyn Ja mikäli meillä ei nyt olisi sellaista lainsäädäntöä kuin on, niin kuluttajat kyllä kärsisivät paljon enemmän vielä. Totta kai energiamarkkinoilla on vielä paljon tehtävää, koska esimerkiksi tariffirakenteita sääntelevät, säännellään kes, keskeisesti. Niissä ne eivät ole avoimia ja on hyvin vaikeaa tulkita kuluttajat eivät pysty tulkitsemaan näitä laskujaan. Niiden rakenne on hyvin monimutkainen, joten tässä on kyllä paljon tehtävää vielä. Tietysti monet ongelmat liittyvät infrastruktuuriin. Eh, haluaisin nyt mainita tässä nämä älykkäät verkostot ja älykäs mittaus. No mutta sitten televiestinnästä. Eh, hinnat ovat laskusuuntaiset. Eh, tosin olisi kyllä hyvin vaikea ja ironistakin tehdä tässä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Vaikka hinnat ovat laskeneet, niin markkinoiden mekanismit eivät toimi oikealla tavalla. Operaattorit ja palveluntarjoajat eivät tarjoa selkeää tietoa tuotteistaan tai paketeistaan, ja useimmat kuluttajien valitukset ovatkin ottaneet nimenomaan tämän kysymyksen esille ne kokemukset, joita meillä on ja joita tulemme keräämään esimerkiksi verkkovierailuista, ovat sellaisia, että niitä voitaisiin käyttää myöskin laajemmin hyväksi. En nyt tässä aio mitään johtopäätöksiä tehdä, koska meillä on riittävästi aikaa myöskin tehdä yhdessä työtä tämän asian eteen. Mutta jos nyt joitakin johtopäätöksiä näillä aloilla ja muillakin aloilla katetaan näiden 20 kysymyksen kautta, niin kyllä meidän työmme silloin on tärkeää. Kiitos. Kiitoksia siitä, että tulitte puhumaan meidän kanssamme näistä tärkeistä asioista. Olen samaa mieltä siitä, että energia-alan kansallisten sääntelijöiden toimia täytyy paremmin koordinoida, kun ne käsittelevät näitä monimutkaisia asioita, joihin kuluttajat törmäävät liberalisoidulla markkinoilla – me itse puhumme energiaa peruskirjasta viime vaalikauden aikana. Olisi hienoa, mikäli voitaisiin tarkemmin pureutua näihin kuluttajakin huolestuttaviin asioihin. Rova Gebhardt seuraavana. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Bastos teidän puheistanne ja kiitoksia myös herra Repo näistä täydennyksistä – Minulla on hiukan samanlainen olo kuin herra de Jongilla mm, ja luultavasti monella muullakin, kun me olemme tuolla kotikentillä ja puhumme kansalaisten kanssa, niin meillä on hyvin suuria vaikeuksia selittää kansalaisille sisämarkkinoiden etuja ja sitä, että ne ovat jotain, mikä on kansalaisia varten. Kansalaiset jäsenmaissa eivät vielä ole ottaneet EUta omakseen. He, puhutaan, he puhuvat edelleenkin siitä, mitä ne siellä Brysselissä tekevät. He eivät puhu meistä, meidän Euroopasta, me Euroopasta, jossa me yhdessä elämme. Ja tämä johtuu osittain siitä, että me aivan liian vähän olemme onnistuneet tekemään näkyviksi niitä myönteisiä saavutuksia, joita olemme kansalaisten hyväksi täällä aikaansaanneet. Ja mielestäni se on hyvin tärkeä tehtävä, joka meillä on edessämme. Tämä on myös yksi syy siihen, miksi Louis Gregg mietinnössään toi esiin idean näistä 20 suurimmasta huolenaiheesta, joita kansalaisilla on, ja vastauksista, jotka me EUna annamme kansalaisille, jotta me tosiaan näkisimme vaivaa eh, tehdäksemme kansalaisten hyväksi politiikkaa ja ennen kaikkea tehdäksemme sitä näkyviksi kansalaisten silmissä. Onhan se nyt toki ongelmista, ongelmallista, kun me kuulemme kun nuoret ihmiset sanovat, että minä oikeastaan halusin avata pankkitilin, mutta minä en saanut avata sitä, koska minulla ei ollut vakituista asuinpaikkaa, mutta minä en voinut sitten taas vakituista asuinpaikkaa saada tai asuntoa saada, koska minulla ei ollut pankkitiliä. Ja tämä on hankala tilanne nuorelle Erasmus-opiskelijalle, joka haluaa kokea Euroopan ja kokea sen omakseen. Se ei ole mikään hyvä kokemus. Tai sitten jos joku vammainen henkilö sanoo minulle, että Baden-Württembergistä käsin, joka on siis oma vaalipiirini, niin kävin juuri Ranskassa ja halusin siis parkkeerata ja parkkeerasinkin sitten omalla vammais tunnuksellani siellä parkkipaikalle oman autoni, mutta sain sakot, koska sitä vammaishenkilötodistusta tai vammaistunnusta ei tunnustettu. Tämä tilanne on tällä välin muuttunut, mutta, mutta se oli ongelmallista ja sama koskee esimerkiksi ammatillisten pätevyyksien tunnustamista. Eli monesti henkilöillä on aivan liian suuria vaikeuksia saada ammatillinen pätevyytensä tunnustetuksi toisessa maassa. Ja toinen ovat nämä puhelut roamingista huolimatta. Usein eh, puhelumaksut ovat hyvin korkeita, kun soitetaan maasta toiseen, vaikka tässä roamingissa on tosiaan edistystä saatu esille. Eli tässä on näitä kansalaisten todellisia ongelmia, joita he kohtaavat. Ja tämä on nyt se, eh, mitä työ, mitä meidän täytyy viedä eteenpäin. Meidän täytyy saada tehdyksi kansalaisille selväksi, että ongelmia on, mutta me olemme niiden ongelmien kimpussa, me annamme vastauksia niihin ja ratkaisuja. Ja eh, siksi Tämä mietintö, jonka Rova Bastos tekee, on niin äärettömän tärkeä ja äärettömän poliittinen mietintö, koska se nimenomaan koskee kansalaisten elämää. Me haluamme tehdä heille selväksi, että Eurooppa on enemmän kuin talous- ja rahoituspolitiikkaa, finanssipolitiikkaa, mikä nyt tietysti tällä hetkellä olemassa olevien ongelmien takia on etualalla. Mutta on muitakin politiikan alueita, joista meidän täytyy keskustella ja jotka ovat myös tärkeitä kansalaisten oman elämän kannalta. Sen takia minä onnittelen teitä myös siitä lähestymistavasta, joka tässä on omaksuttu. Ja olen varma siitä, että saamme aikaan hyvän mietinnön ja toivottavasti taas sillä annamme pienen panoksen sen hyväksi, että kansalaiset kokisivat tämän Euroopan hieman voimakkaammin ikiomaksi Euroopakseen. Kiitos. Uh, well, thank you very much for those comments. Perhaps uh, uh, just a few. Kiitoksia paljon. Muutama loppukommentti ehkä vielä. Ehkä komissiokin voisi avata sanaisen arkkuunsa ja vastata joihinkin kommentteihin. Rova Verhoeven ehkä voi kommentoida. Kannattaa muistuttaa kaikkien mieliin, että tämä julkaisu ja sen loppupäätelmät julkaistiin ensimmäistä kertaa sisämarkkinafoorumin kokouksessa Krakovassa. Paikalla oli yli tuhat ihmistä eri puolilta Eurooppaa. He edustivat eri talouselämän osa-alueita, opiskelijoita, nuoria ihmisiä, eläkeläisiä. Oli mukana. Ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita asiasta. Ja saimme hyvin paljon palautetta myöskin foorumin kokouksen yhteydessä joistakin ajatuksista. Eräs seikka, johon meidän täytyy nyt paneutua, on seikka, jonka jäsenvaltiot ovat ottaneet es, jäsenvaltioiden kansat ottaneet esiin, liittyy jäsenvaltioiden toimintaan. Esimerkiksi auton rekisteröinti, johon herra Reppo ja muutkin viittasivat, on kovin hankala edelleenkin, ja jotkut perheeseen liittyvät kysymykset rajat ylittävissä tapauksissa ovat ongelmallisia. Joskus kumppani asuu eri maassa kuin itse. Lamassuura ja Sarkozy vähintäänkin neljä vuotta sitten. Tämä Lamassur vetosi Sarkozyin tässä asiassa jo nelisen vuotta sitten, mutta mitään vastauksia ei ole kuultu. Muutkin valiokunnat voivat antaa tai kantaa oman kortensa kekoon niin, että tämän asian profiilia saataisiin hieman nostettua. On täysin selkeää, että kansalaisten tuki sisämarkkinoille ei ole niin voimakasta kuin aiemmin, koska joissakin tapauksissa kansalaiset näkevät sisämarkkinat uhkana pikemminkin kuin mahdollisuutena. Joskus heidän näkemyksensä värittyvät näkemyksellä, että sisämarkkinat toimivat epäjohdonmukaisesti ja että sisämarkkinoista ei ole edes hyötyä. Eli Gyrk otti myöskin tämän asian puheen, puheeksi. Internet-shoppaaminen on kansalaisten käytössä oleva loistava väline, mutta tähän liittyy ongelmiin, ongelmia. Nähdäkseni kyse on pide, pid, pidemmän prosessin alkumetreistä vasta. Ja on hyvä, mikäli parlamentin kollegat tässä yhdistävät voimansa ja painostavat komissiota, mutta tässä ei ole mitään järkeä, mikäli sitten komissio vain pyörittelee peukaloitaan eikä tee mitään. Meidän täytyy tietystikin vaatia komissiolta hieman rakentavampaa seurantaa mietinnöllemme, niin kuin Rova Bastos todennäköisesti on myöskin peräänkuuluttamaan. Ehkä minun puheenvuoroni, myöskin ryhmäni puheenvuoroni voi kiteyttää tähän. Rova Verhoffen, haluatteko te sanoa jotakin ennen kuin Rova Bastos tekee johtopäätöksiä? Puheenjohtaja, aivan lyhyt kommentti. Haluan ensinnäkin kiittää Euroopan parlamenttia, koska tämä oli teidän aloitteinen ja me todellakin teimme tämän mielellämme. Ja me näemme myöskin tämän työn tärkeyden, kun nyt ajatellaan vastauksia tällä hetkellä. No käytännön osalta minun täytyy sanoa, että tästä lehtisestä on tullut bestselleri. Me joudumme aina ottamaan uusia painoksia ja lähettämään sitä kaikkialle Eurooppaan, joten se saa kyllä sen huomion, ei ainoastaan EUn äh, alueella keskustella siitä, vaan myöskin kansallisella tasolla, joten nyt se jo täyttää tarkoituksensa. No mitä sitten tulee näihin vastauksiin, mitä minä nyt voin todeta omalta tasoltani, niin tässä on kyllä kasvavaa kiinnostusta siihen, että käsitellään näitä puutteita, mutta kaikkia samanaikaisesti, ei ainoastaan yhtä lainsäädäntöä, vaan myöskin eh, tiedon antoa ja myöskin soveltavat täytäntöönpanoa. Ja tämä on asia, jonka tietoisuutta on saatu kasvatettua tämän raportin avulla. Ja ainakin meillä komissiossa tämä on tietyllä osa-alueella otettu vakavasti, joten se kyllä vaikuttaa siihen, miten ihmiset ajattelevat ja etsivät ratkaisuja. Mutta kun te totesitte, me voi tehdä tätä yksi, meidän täytyy tehdä tämä yhdessä muiden pelaajien kanssa. Tässä kaikki, mitä minä halusin sanoa tällä hetkellä. Kiitoksia ja tietysti odotamme myöskin jatkotyötä teidän kanssanne. Eh, Haluaisin esittää kysymyksen. Aiotteko te komission puolella yhdessä komission kanssa laatia jonkinlaisen yhteenvedon näistä reaktioista ja huomioista, joita on esitetty. Onko tämä minkälaista mekanismia, jolla te keräätte näitä kaikkia kommentteja yhteen ja työstätte niitä? Ei tällä hetkellä, ei koska me välttämättä saa kaikkia vastauksia. Kun lähetämme näitä lehtisiä äh, kansallisvaltioihin, niin emme tiedä, äh, millainen vaikutus äh, vuoropuhelulla on. Joten tällä hetkellä meillä ei ole olemassa mitään mekanismia tälle. Okay, well, I mean, there's something I'm sure Mrs. Bastos may want. Rova Bastos varmaan haluaa tarkastella tätä asiaa jatkossa. Voitteko nyt Rova Bastos kertoa meille, missä nyt mennään aikataulun suhteen ja muiden seikkojen suhteen? Ja haluatteko ehkä kommentoida keskustelua myös? Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Haluan todella painokkaasti kiittää kollegoja heidän puheenvuoroistaan ja haluan kiittää myöskin komissiota. Ja se, mistä tässä nyt on kyse, niin siitä kollegat tekivät kyllä melko oivan yhteenvedon. Tarkoituksena on nämä kolme puutetta poistaa. Vuodelta 1995 on olemassa jo eh, raportti, asiantuntijan raportti, jossa nämä samat puutteet esiteltiin eh, juridisten eh, puitteiden ja puutteiden kohdalla, joten nyt todellakin meidän täytyy reagoida ja ryhtyä toimiin ryhtyä toimiin, jotta nämä puutteet saadaan poistettua samanaikaisesti, koska muutenhan me käsittelisimme ainoastaan sitä, että pyrimme sääntelemään tämän tiedonanto, tiedotusasian tai juridiset puolet, tai että työstäisimme lainsäädäntöä sellaisilla osa-alueilla, missä EU ei tähän mennessä ole kovinkaan paljon tehnyt, joten meidän täytyy käsitellä näitä kysymyksiä samalla kertaa samanaikaisesti. Muuten kansalaiset eivät ymmärrä, mistä on kyse. Edustaja Gebhardt totesi aivan oikein. Tämä on poliittinen kysymys. Me tarvitsemme poliittista tahtoa, jotta kykenemme ratkaisemaan tämän ongelman. Me tarvitsemme myöskin institutionaalisia välineitä ongelmien poistamiseksi. Ja totta kai myöskin kansalliset viranomaiset, yhteyspisteet ovat tärkeitä, jotta me voimme säännellä näistä tärkeistä, kansalaisille tärkeistä asioista. Meidän täytyy mennä myöskin eteenpäin Euroopan rakennustyön kohdalla. Kansalaisten luottamus täytyy saada voitettua takaisin. Ne kysymykset, joita käsiteltiin aivan erityisesti ovat sellaisia asioita, jotka olivat mukana tässä kyselyssä. Direktiivit, verkkovero, energiakysymykset, ajoneuvojen tuominen maihin, opiskelijoihin liittyvät kysymykset. No esimerkiksi opiskelija, joka tulee jostakin jäsenvaltiosta, Erasmus vaihto toiseen jäsenvaltioon, niin kyllä hänkin kohtaa näitä kysymyksiä ja asioita, jotka tulivat selväksi myöskin tässä kyselyssä. Tulee toiseen jäsenvaltion, haluaa avata pankkitilin. Ja sitten kyse on ehkä myöskin siitä, että jos henkilö sitten haluaa vuokrata, niin täytyy takuvuokra maksaa ja sitten haluaa, henkilö haluaa avata pankkitilin, mutta pankki vaatii, että voi näyttää todisteen siitä, että on työpaikka tai että on asunto, eikä opiskelija, eihän hän tule tekemään työtä, joten hänellä ei ole tätä kyseistä paperia. Eikä hänellä välttämättä myöskään ole vielä kotia, asuinpaikkaa, koska hän ei ole vielä voinut äh, vuokrasopimusta allekirjoittaa, joten tämä on asia, joka näyttää hyvin selkeästi sen, että nämä ovat rutiininomaisia kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista, mutta ne kyllä helpottavat liikkuvuutta aivan merkittävällä tavalla sisämarkkina-alueellamme. Ja sitten toinen asia, joka tässä otettiin esille, on aivan äärimmäisen tärkeä, eli energia. Kuluttajien etujen suojeleminen, kun ajatellaan esimerkiksi energian toimittajaa, kyse on kansallisten sääntelyviranomaisten koordinoinnista, niin kuin puheenjohtaja oikeutusti totesi, ja kyse on aivan erityisesti juuri sitä poliittisesta tahdosta, joka jäsenvaltioiden hallituksilla on. Tietysti tässä myöskin tarvitaan harmonisointia yhteisen tasolla ja nämä ovat sellaisia asioita, joita kansalaiset ovat erityisesti nostaneet esille ja ne ovat kysymyksiä, jotka mekin olemme kokeneet esteiksi sisämarkkinoiden toiminnassa ja täytyy myöskin todeta, että PK-yritykset ovat niitä, joita aina kuvataan talouden elpymisen suurena moottorina, talouskasvun suurena moottorina. Niistä puhutaan paljon, mutta niillä on kyllä suuria ongelmia kehittyä edelleen sisämarkkinoilla ja oman maan ulkopuolella, siis oman kotipaikkansa ulkopuolella. Niillä on näitä vaikeuksia, vaikka me kaikki tiedämme, että nyt on se ajankohta, joka on aivan erityisen tärkeä juuri työllisyyttä ajatellen. Ja, ja nämähän ovat juuri niitä yrityksiä, jotka ovat vastuussa kasvusta 90 prosentin, prosentin osuudella. Meidän täytyy nämä puutteet poistaa. Nämä, nämä puutteet ovat olleet, olleet jo pitkään. Meidän täytyy tehokkaasti käsitellä näitä kysymyksiä. Instituutiot täytyy ottaa mukaan ja myöskin jäsenvaltioiden täytyy olla mukana tässä veneessä. Puheenjohtaja, haluaisin vielä todeta, että aikataulu on sellainen, joka kyllä antaa meille riittävästi aikaa pohdintoihimme ja siihen, että myöskin sisällön osalta saamme aikaiseksi vakaan ja kattavan asiakirjan. Totesin jo, että maaliskuussa me käymme mielipiteiden vaihtoa täällä valiokunnassa ja sitten meillä on aikataulu, jonka mukaisesti Tarkistusten jättämisen määräaika on 12. huhtikuuta. 8. toukokuuta puhumme näistä tarkistuksista, äänestämme valiokunnassa 19. kesäkuuta ja sitten täysistunnossa tätä asiaa käsitellään syyskuussa. Tämä on aikataulu, joka antaa meille riittävästi aikaa keskusteluun, jotta voimme tarkasti pohtia ja antaa tämän asian kypsyä Meillä on myöskin riittävästi aikaa kuulla asiantuntijoita joko valiokunnassa tai valiokunnan ulkopuolella. Käsitellä näitä eri osa-alueita ja niitä ongelmakohtia, joihin tarvitsemme ratkaisun. olen jo suunnitellut komission kanssa kokousta ensi viikolle, jotta me voimme kohdennetummin käsitellä näitä kysymyksiä. Tarkoitukseni ja tämän tiedättekin, työstää tätä mietintöä ja sitten kun olen saattanut työni päätökseen tapaan varjoesittelijät, jotta voimme näitä yksittäisiä tärkeitä ajatuksia käsitellä hiukan tarkemmin, jotta voimme ottaa kansalaisten huolenaiheet huomioon ja mahdollisuuksien mukaan saada aikaiseksi myöskin tehokkaan vastauksen niihin. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Good. Uh, thank you very much. Hyvä, kiitoksia paljon. Aikataulu sitten. Näin, että te teette läheisesti yhteistyötä lausunnon laatijoiden kanssa, joten on hienoa, että annetaan lausunnon laatimista varten riittävästi aikaa. Mehän pohdimme sitä, että 19. marraskuuta voitaisiin tarkastella tätä huhtikuussa olisi tarkistus jättöraja ja sitten 18.5. käsittely 19. kesäkuuta äänestys ja sitten tämän jälkeen täysistuntoon sihteeristön kanssa täytyy varmistaa, että kaikki lausunnot saadaan ajoissa ja sitten te voitte arvioida mitkä lausunnot erityisesti otetaan huomioon, niin että tämä, nämä vahvistavat sitten teidän mietintönne. Meidän täytyy hoitaa tahdikkaasti ja charmikkaasti, niin kuin aina tämä yhteistyö muiden valiokuntien kanssa. Olen varma, että te näin myöskin toimitte. Kiitos paljon. Sitten viimeinen asia tämän aamun esityslistalla on Christian Bussoin mietintö. Hän on hoitanut talousarviota, ja tällä kertaa on kyse talousarvion vastuuvapausmenettelystä varjoesittelijöitä Schwab on ja kumppanit ovat paikalla. Ja muutkin voivat saada puheenvuoron. De Jong ainakin on paikalla. Joten Christian Bussoi, pyydän, että sinä nyt esittelet tämän mietintösi. En ole varma, onko komission puolelta ketään paikalla. Ilmeisestikään ei. Joten Christian, sinä saat puheenvuoron. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon kollegat, yritän puhua mahdollisimman lyhyesti koska nämä pääideat esitin jo silloin, kun me joulukuussa ensimmäistä kertaa keskustelimme tästä asiasta. Haluan siis esittää lyhyesti tästä mietinnöstä tai lausunnosta pääseikat. Ensimmäiseksi haluaisin kiittää komissiota siitä informaatiosta, jota olemme heiltä saaneet. Se on ollut erittäin hyödyllistä tämän lausuntoluonnoksen aikaan saamiseksi. Eh, kun puhutaan maksumäärärahoista, eh, kohdassa 12 niitä on tullut viime budjettikauteen verrattuna enemmän, mutta silti eh, kuluttajapolitiikan matala käyttöaste on mielestäni huolestuttavaa. Kuluttajan suoja on se alue, jolla vähiten on otettu käyttöön näitä määrärahoja, eli määrärahojen määrä on arvioitu yläkantiin ja minä pyytäisin komissiota tekemään tarvittavat toivet, toimet, jotta tilanne korjaantuisi ja olisi mukava kuulla komissiolta, mikä tämä tilanteeseen on johtanut. Hieman myönteisempiä uutisia tulee sitten Your e, Europe-portaalin parantamiseksi ja sehän kertoo kansalaisille ja yrityksille niiden oikeuksista sisämarkkinoilta. Ja minun mielestäni on hyvin tärkeää jatkaa tämän portaalin vahvistamista. Ja varmasti kaikki voivat puhua kanssani samalla äänellä, kun sanon, että tämä valiokunta tukee tätä hanketta täysin. Sitten myös EU Pilot-hanke ja Solvit-järjestelmä. Solvit-järjestelmässä on kuitenkin vielä ongelmia ja komission pitäisi ehkä tehdä enemmän sen hyväksi. Solvitin edistäminen olisi toivottavaa myös kansallisten viranomaisten, jäsenmaiden ja kansallisten hallitusten taholta, mutta tietysti myös Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan on tehtävä töitä asian eteen. Sitten Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on mielestäni ollut äärimmäisen hyödyllinen, siksi meidän pitäisi edelleenkin tukea sitä. Tietysti ottaen huomioon viime vuonna esitellyn tutkimuksen tulokset, jotka koskevat lähinnä kuluttajien tietoisuutta ja palvelujen laatua. niin minulla on mukana myös tulliin liittyviä kysymyksiä Eh, tilinpäätöstuomioistuin on tuonut, tilintarkastustuomioistuin anteeksi, on tuonut esiin, että kansallisessa tulivalvonnassa on ollut puutteita, nimittäin hyödyllisissä tai anteeksi tehokkaissa tulli tarkastuksissa. Komission täytyisi painostaa jäsenmaita enemmän, jotta tullivalvontaa voitaisiin parantaa eh, ja eh, silloin määrärahatkin olisivat oikeassa käytössä modernisoidut tullikoodeksit olisi tärkeää saada nopeasti täytäntöön. Tämä on hyvin mutkikas kysymys ja siksi komissio suosittelisin, että komissio ottaisi parlamentin suositukset tullikoodeksin uudistamiseksi huomioon ja olisi realistisempi täytäntöönpanoprosessissa. Eli tässä lausuntoluonnokseni pääideat Tämä ei varmasti ota huomioon ihan kaikkia relevantteja kysymyksiä, joten olen valmis jatkamaan keskustelua ja olen myös hyvin iloinen, jos esitätte kommentteja, ehdotuksia ja tarkistuksia tähän paperiin. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että onnistuitte pakkaamaan näin paljon materiaalia näin pieneen pakkaukseen. Rova Head seuraavana. Anteeksi, eikun herra Schwab, sitten rouva Head. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä voin puhua melko lyhyesti. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijä Busoita siitä, mitä hän on tehnyt. Tämä kyllä vastaa sitä kaiken kaikkiaan, mitä me toivoimme, me tuemme hänen pitämällä menevää vaatimusta liittyen Solvit-keskuksiin ja myöskin sitä, että eurooppalaiset kuluttajakeskukset saisivat hedelmällisen roolin että kuluttajat saisivat omat etunsa läpi Euroopassa. Ja myöskin tämä niin sanottu better regulation etenee ja että se on edelleen myöskin tärkeää ja että tämä myöskin jossakin muodossa on otettu mukaan talousarvioon. Näin ollen me uskomme, että tämä luonnos, jonka hän on esittänyt, on sellainen, että voimme sitä Äh, kyllä tukea kaiken kaikkiaan. Ehkä teemme jonkin tarkistuksen, mutta olemme kiitollisia hyvästä yhteistyöstä ja toivomme, että tämä etenee nopeasti. Tack så mycket ordförande och jag kan också fatta mig kort. Kiitoksia puheenjohtaja. Mekin halusimme kiittää herra Buusoita esittelijää hänen tekemästään työstä. Suurilta osin voimme hyväksyä hänen ehdotuksensa siinä muodossa, jossa se nyt on ja hänen tekemänsä täsmennykset. Uskon, että on todellakin erittäin tärkeää pohtia kaikkia näitä kysymyksiä, jotka hän mainitsee, varsinkin kun otetaan huomioon erinäiset tärkeät seikat kuluttajan kannalta ja kuluttajien asemaa täytyy tässä vahvistaa. Mitä tulee esimerkiksi Solvit-ehdotukseen, on hienoa, että saataisiin tätä varten oma kunnallinen budjettikohtansa. Tämä ehdotus on hyvä. Mitä tähän portaaliin sitten tulee? Tätä koskeva ehdotus on jotain mielenkiintoinen. Se on olemassa eri kielillä ja olen tutustunut siihen jo. Tästä olisi hyötyä kuluttajillekin, mikäli kuluttaja sen paremmin tuntisi. Kaikki kuulemani reaktiot ovat olleet myönteisiä tämän suhteen. Toivottavasti voimme jatkaa tämän, tämän portaalin kehittämistä, koska se on erittäin tärkeä. Sitten täytäntöönpanoaste joillakin politiikan osa-alueilla, etenkin kuluttajapolitiikan kohdalla. Tässä suhteessa komission täytyy ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin tilanteen parantamiseksi. Tietyt äh, muutosesitykset ovat vielä tarpeellisia. Jo tammikuun viimeiseen päivään mennessä pyrin niitä tekemään. Esittelijä saa sitten tietonsa. Comment. Alko kukaan muu kommentoida? Kristian, haluatko sinä tehdä jotakin johtopäätöksiä ja kertoa jotakin aikataulusta? Yes, uh, thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. Minä haluaisin kiittää herra Schwabia ja rouva Anna Hediä heidän ystävällisistä sanoistaan ja tuesta valiokuntamme tärkeille hankkeille, kuten EKK-verkosto E, jo Europe-portaali ja Solvit, joka on hyvin läheinen minun sydäntäni lähellä, koska minä olin e, aikaisemmin valiokunnan esittelijänä Solvit-hankkeessa ja yritimme saada sille oman budjettikohdan ja lisätä tietoisuutta siitä. Olen tosiaan hyvin iloinen saamastani tuesta ja huomautukseni saamasta tuesta ja haluaisin myös e, toivottaa tervetulleeksi kaikki mahdolliset tarkistukset, eli rohkaista niiden tekemiseen. Kiitän vielä kerran Euroopan komissiota eh, sitä, että se on antanut minulle niin paljon informaatiota ja siten auttanut minua ja eh, mahdollistanut tämän lausuntoluonnoksen kirjoittamisen. Tarkistuksen ja määräaika on 31. ensimmäistä tänä vuonna en ole aivan varma. Sihteeristö ehkä tietää äänestysajankohdasta. Aha, 28. helmikuuta ilmeisestikin. Eli äänestys on 28. helmikuuta ja, ja näistä asioista on jo puhuttu ympäristön ja oman toimistoni välillä. En usko, että tämä on mitenkään kovin kontroversiaalinen lausuntoluonnos ja tämä aika varmaan riittää joidenkin tarkistusten esittämiseen. Ja sitten meidän tietysti täytyy antaa tämä vastuuvapaus toimivaltaiselle valiokunnalle, jotta tämä asia saadaan loppuun. Kiitos. Kiitos paljon tämän asian hoitamisesta. Me onnistumme tämän hoitamaan hyvinkin ennen budjetin valvontavaliokunnan kokousta 26.3. Tähän päättyy tämän aamun kokous. Kiitoksia tulkeille. Kuten usein käy, me lopetimme hieman etuajassa ja kokous jatkuu jälleen kello 15 iltapäivällä. Meillä on herra Engelen erittäin tärkeä finanssitransaktioveroa koskeva lausunto. Ja me esittelemme myöskin tutkimus, jota olemme vaatineet. Kyse on kulut kulutusluottodirektiivistä. Tämä on erittäin tärkeä asia valiokuntamme kannalta. Direktiivin hyväksyttiin nelisen vuotta sitten. Toivottavasti te kaikki olette silloinkin paikalla. Neljä 16.30 18.30 meillä on tämmöinen laajennettu koordinaattorien kokous, jossa tarkastellaan strategisia kysymyksiä ja muitakin asioita, joita meillä lähitulevaisuudessa on esityslistalla. Kiitoksia tästä aamusta. Huomenna me aloitamme tasan kello yhdeksän jälleen kokouksemme. Silloin paikalla on herra Ulle Suun, Tanskan ministeri, joka vastaa sisämarkkina-asioista. Toivottavasti silloinkin on paljon meppejä paikalla esittämässä hänelle nasevia kysymyksiä. Sitten kuulemme myöskin vaikutusarviotutkimuksia, joka liittyy julkisiin hankintoihin, hankintoihin. Ja huomenna iltapäivällä tarkastelemme perusmaksutilikysymyksiä. Ja tämän jälkeen meillä on kuuleminen vielä huomisiltapäivänä. Toivottavasti voitte olla joko paikalla tai sitten ainakin seurata kokousta internetin välityksellä. Kiitoksia paljon. Kokous päättyy tähän.